Il faut que je commence. Chers collègues, bonjour. Je vous propose de... Ehdotan, että aloitamme kokouksen, vaikkakaan kaikki he 22 kohdasta vastaavat henkilöt eivät ole läsnä täällä, mutta ainakin eh, itse valmistelija ja muutama varjovalmistelijakin Rova Haakin on paikalla. Joten ehdotan, että annankin saman tien puheenvuoron harkinnille. Kyse on valtion rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustamisesta ja edistämisestä. Euroopan unionissa tietenkin kyse on kulttuurivaliokunnan mietinnöstä, johon valmistellaan lausunto ja sen valmistelija Rova Harkin puheenvuoron teillä. Olkaa hyvä. Mm, kiitos puheenjohtaja. Tässä reagoidaan komission tiedonantoon koskien näitä vapaaehtoistoiminnan kuvioita ja myöskin sitten viime vuoden teemavuoden jatku, jatkumoa, joka oli vapaaehtoisuuden, vapaaehtoistyön teeman vuosi. Ja tässä on monien mielipiteiden mukaan tämän ei pitäisi olla mikään korvike muulle <clears throat> aivan eri, erityisesti silloin, kun puhutaan palveluiden järjestämisestä. Joskus on vaikka veteen piirretty viiva näiden virallisten ja epävirallisten palvelujen järjestäminen. Neljännessä kohdassa vetoan 2020 strategioihin strategian siltä osin, että, että myöskin sitten vapaaehtoistyöllä voidaan sitten saada aikaan kestävää älykästä kasvua. Tätä on tässä tarkastellut käyttänyt esimerkkinä esimerkiksi Youth on the Move-hankkeita, jossa sekä virallisen että epävirallisen oppimisen tärkeyttä on painotettu, mitä sitten tulee kestävään kehitykseen. Monet vapaaehtoiset ovat, ovat tässä, tässä työssä tietenkin mukana – niin että sitten vapaaehtoistyönkin kautta voidaan sitten tasavertaisia mahdollisuuksia parantaa. Europassihan meillä toistaiseksi on käytössä, mitä <clears throat> tuolla Sedefobin kanssa yhteistyössä pyritään laatimaan uutta asiakirjaa Euroopan tällaista taitopassia, joka sitten <clears throat> innostaisi tätä <clears throat> epävirallisen oppimisen tunnustamista, jota, joka, mikä normaalisti ei ole tapana kuutoskohdassa. Viittaan tähän riittäviin rahoitukseen. <clears throat> Usein myöskin tällaiset seniori-ikäiset vapaaehtoistyöntekijät saavat tästä hankkeesta, joka on tässä mainittu, varoja. Nyt se on sitten Äh, <clears throat> olen muutamissa, äh, muutamissa asia, asiakirjoissa. Siis, äh, jossakin maissa, jossakin tapauksissa naapurimaiden välinen yhteistyö on helpompaa rajat, rajat ylittävällä tavalla, ehkä johtuen siitä, että <clears throat> kielet ovat samantapaiset Jotkut tietysti lähtevät Roomasta Osloon äh, vapaaehtoistyöhön, mutta joissain tapauksissa äh, äh, vapaaehtoistyöntekijä on vain tyytyväinen ylittäessään naapurimaan rajan ja lähteä sitten sitä kautta avustustyöhön. No, mitä nyt asia, asiakirjoihin tulee? Täällä on koko joukko esteitä kansalaisten tiellä, kun he ilmoittautuvat vaihtoistyöhön muissa maissa. Mm, jo matkustaminen ja esimerkiksi asuminen saattaa olla hankalaa. Eli tässä vaiheessa nimenomaan näihin esteisiin sitten tulisi kiinnittää huomiota, ettei turhaan tällaisia esteitä matkan varrelle tule. <clears throat> Samoin sitten kohdassa yhdeksän katsotaan siihen, miten vapaaehtoistyö voisi eurooppalaisissa hankkeissa toimia rahoituksen korvaajana. Sitten lopuksi kehotetaan maita hyväksymään ILOn vapaaehtoistyökäsikirjan. Monet jäsenmaat näin ovat jo tehneetkin, tehneetkin ja muut ovat sitä parhaillaan hyväksymässä. Mutta jos meillä olisi sitten tämä käytäntönä kautta EUn. Silloin me tietysti voisimme varmistua siitä, että meillä on hyvä vankka vapaaehtoistyön ohjesäännöstö kautta koko yhteisön unionin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä enempää tältä osin jään kuuntelemaan kollegojen ehdotuksia. Kiitoksia kovasti. Lyhyesti asetun Rova Peresin stuurajaksi. Kiitos esittelijä Marian Harkinille. Seuraavaksi on pyytänyt puheenvuoron Rapti ja sen jälkeen herra Helmer. Olkaa hyvä, Rapti. Kirja Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την Hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset selvityksestänne seuraavalle kahdelle ja puolelle vuodelle. Työ on tehty todella hyvin huolella ja tämähän on aivan yleinen vaikutelma, kun puhumme teidän valmistelemistanne töistä. Nyt sitten pari kohtaa, kaksi ja kolme. Tässä todetaan, että että tämän kautta on mahdollisuus vaikuttaa köyhyyden vastaiseen kamppailuun ja niin ikään myöskin tällä toiminnalla edistetään sosiaalista lähentymistä. Meidän käsityksemme mukaisesti vapaaehtoistyö pystyy hyvinkin vaikuttamaan tilanteeseen. Mielestäni lausuntoa on syytä tiivistää. Vapaaehtoistyön kautta ihmiset tuntevat itsensä hyödyllisiksi. Ajattelen nyt vaikkapa eläkeläisiä tai, tai muita yhteiskunnan ryhmiä. Yhtä lailla voidaan ajatella muita henkilöitä, jotka eivät mahdollisesti erinäisistä syistä pysty olemaan mukana työmarkkinoilla, mutta tätä kautta heillä on mahdollisuus tuntea itsensä hyödyllisiksi. Kohdassa kolme todetaan, että vapaaehtoistyö ei kuitenkaan saa korvata palkka, palkkatyötä. Toisin sanoen, vapaaehtoistyötä ei saa alistaa äh, kuitenkaan äh, velvollisuuksille. Jokaisen on ensin huolehdittava omasta sosiaalisesta tilanteestaan, asemastaan. Mie, mietin, äh, jos Korova Harkin voisi mahdollisesti hyväksyä minun tarkennukseni vielä mukaan omaan lausuntonsa. Ich äh, gebe jetzt Herrn Helmer das Wort. Bitte, Herr Helmer. Kiitos, herra Helmer, olkaa hyvä. Madam Chairman, I... Uh, Puheenjohtaja, olen kuunnellut tätä keskustelua. Hieman lisääntyvän epärealismin, surrealismin värittävänä. Tässä tulee mieleen moniakin vertauksia esimerkiksi Rooman palaamisesta ja siitä, kuinka ihmiset eh, rynnivät kannelle, kun Titanic upposi. Eli tässä olemme eksistentiaalisen kriisin ytimessä Euroopan unionissa. Me puhumme rajat ylittävästä vapaaehtoistyöstä. Täytyy sanoa, että minä edustan neljää miljoonaa brittiä, eikä yksikään ole kääntynyt minun puoleeni ja sanonut, että haluaisin tehdä enemmän vapaaehtoistyötä, mutta haluan tehdä sitä eri maassa. Autatko minua? Onko tällaiselle kysyntää? Miksi tästä keskustellaan? Tiedän, että on ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä esimerkiksi kehitysmaissa. Kenties he siellä ovat auttamassa rakentamaan, rakentamassa kouluja ja sairaaloita Afrikassa. Mutta jos joku sitten lähtisi Italiasta Osloon vapaaehtoistyöhön, haluaako joku Italiasta todella lähteä Osloon vapaaehtoistyöhön? Vapaaehtoistyön ydinhän on se, että kyse on paikallisesta työstä. Ihmiset haluavat auttaa paikallisyhteisöjään. Ja tähän liittyy toinenkin seikka tähän vapaaehtoistyöhön jos nyt haluatte pitää minua yksinkertaisena, niin tehkää niin, mutta minä kuvittelin, että vapaaehtoistyö on vapaaehtoista. Nyt luodaan monimutkainen eurooppalainen byrokraattinen rakenne, jolla säännellään vapaaehtoistyötä. Minusta tämä näyttäytyy aika kummalliselta. Ja kun ajattelen neljä miljoonaa valitsijaa, niin, niin onko mikään siitä, mitä me täällä teemme, sellaista, joka vaikuttaisi yksilöihin Eh, henkilöihin, joita me edustamme. Meillä on Youth on the Move-hanke. En tiedä ketään vaalipiiristä, joka olisi kuullutkaan tästä hankkeesta, saatti sitten hyötynyt siitä. Me puhumme myös taitopassista Euroopan tasolla. Tietääkö joku tästä? Onko se olemassa? Vai onko se olemassa vain näiden seinien sisäpuolella, josta me täällä omaksi iloksemme juttelemme? Tänään tätä ei ole mainittu, mutta eilen se tuli esille. Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi Haluaisinpa tietää, mitä aktiivinen ikääntyminen on. Olen nyt 65-vuotias, kenties olen jopa esimerkkitapaus tällaisesta aktiivisesta ikääntymisestä, mutta en tiedä todellisessa maailmassa yhtään valitsijaani näiden neljän miljoonan joukossa, joka olisi saanut tukea aktiivisen ikääntymisen ohjelmasta, taikka olisi sitä edes kuullut. Mitä pidempään vietän aikaa täällä parlamentissa, nyt on ollut täällä 12,5 vuotta ja minulla on se käsitys, että me käytämme aikaamme, luomme itsellemme työpaikan ja keskustelemme täällä omassa porukassamme ajatuksista asioista, joilla ei ole minkäänlaista merkitystä näiden neljän seinän ulkopuolella. Ähm. Kiitoksia, herra Helmer. Jos kenties joku kykene vastaamaankin näihin teidän heittäminen kysymyksiin. Tämä on hyvin äh, äh, provosoidusti äh, puhunut. Mutta, seuraava mutta seuraavaksi Jean Lambert, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä, mitä äsken on kuultu, kuvastaa kyllä vaalipiiriemme välisiäkin eroavaisuuksia aika räikeästi. Tiedän kyllä äh, äh, saksalaisia, jotka ovat äh, käyneet vaikkapa Itä-Lontoossa auttamassa siellä tarpeessa olevia. Ihmiset ovat kyllä rajat ylittävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, eivät tietenkin suuret mass, suuria massoja liikuta, mutta kumminkin. Eli on, on erittäin tärkeää nyt sitten miettiä näitä toiminnan edellytyksiä, ajatellen vakuutusturvaa, sosiaaliturvaa, näin poispäin, työsuojelua, liittyviä asioita. Että kyllä nyt ihan olennaisia ovat pari seikkaa, joita voisin kuvitella lisääväni tähän äh, Harkinin erinomaiseen äh, lausuntoon, jossa on kylläkin osuttu muuten naulan kantaan. Äh, yksi on työnantajatuki vapaaehtoistyölle. Se on erittäin akuutti, tärkeä kysymys monissa jäsenmaissamme Eli liittyy myöskin sitten yritysten yhteiskuntavastuu käsitteeseen. Merkittävästi siitä voitaisiin ehkä jokunen virke tähän lisätä. Toisaalta myöskin sitten kyse, kysymys siitä, millä tavalla erilaista vapaaehtoistyötä innostetaan tai promovoidaan muuten. Se, että sitä voitaisiin tänne myöskin mainintana lisätä pari pientä täydennystä mm, minulta. Muuten tämä on minusta aivan mitä mainioin lausunto. Kiitos Jean. Thomas Mann seurauksella. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, hauska, että tässä vaiheessa jo pääsit puikkoihin ihan noin virallisestikin. Kiitos Marianille erinomaisesta työstä. osoittaa, että hän on entinen opettajan ammattinsa tässä kuultaa läpi, koska hän tässä on hyvin tällainen pedagoginen ote. Ja saat kyllä täyden tukeni tälle. Roger, meillä on todellakin ihmisiä, jotka ovat näissä vapaaehtoistyössä töissä kysymys on siitä, mitä voi sitten päättäjänä edesauttaa tätä tai miten, miten nämä henkilöt miettivät, miten he voivat vielä tuoda panoksensa tähän johonkin kokonaisuuteen ilman, että ovat rahan perässä. Mehän tiedämme, että, että, että, <clears throat> että satoja tuhansia ää, ää, ihmisiä on, kiinnostunut, on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja täytyy ää, heidän toimintaedellytyksiään sitten ää, parantaa. 2010 ja puhuttiin tästä akti- aktiivisesta ikääntymisestä. Silloin jo tuli eh, eh, ehdotus tästä, lähti muun muassa minun kynästäni, osittain, että saataisiin tällainen aktiivisen ikääntymisen teemavuosi. ja Komissio heti tarttui eh, Helmer usein osaa pistää, työntää sormensa juuri arkaan kohtaan tai muuten pöyhäiseen murhaispesää äh, ja toisaalta taas sitten provosoit. Mutta tässä on kysymys myöskin siitä, että äh, aktiivisessa äh, ikääntymisessä kyse siitä, että millä tavalla tuodaan esimerkiksi sukupuolia, sukupolvia lähemmäs toinen toisiaan, tehdään yhdessä töitä tällaisessa win-win Äh, ilmapiirissä saadaan sitten generoiduksi kenties uusia ideoita puolin ja toisin. Ja nähdään sitten, miten, miten tässä vanhenemisen myötä voidaan säilyttää miele, mielen virkeys ja, ja terveys, ruumiin terveys ja ja sen maat ovat tässä Ilona mukana, mielestäni olemme tässä tehneet tästä on askel eteenpäin. Ja kohtaan kormea, kolmea kuitenkin tässä lausunnossa haluan korostaa, että ei vapaaehtoistyö saa olla palkkatyön korvi. Se on totta. Ei tässä työpaikkoja voida tähän vapaaehtoistyön alttarille uhrata. Että ajatellaan että paljon harjoittelijoita ja muuta tämmöistä työvoimaa käytetään ihan väärin sitten täyttämään tämä vakituinen, vakituisen työn tarve. Tässä No, tämäkin on nyt lähtee internetin välityksellä maailmalta tämä lähetys toivottavasti siellä nyt sitten ihmiset, nuoretkin kuuntelevat, että, että tällaista tietä vapaaehtoistyön parantamiseksi tasoitetaan heille. Merci, Monsieur Boulan, puis Madame Blik. Herra Boulan ja sen jälkeen Roland Puheenjohtaja. Sain juuri kuulla, että PPV vastaa va, varjoesittelijöille paikalla, että hänen nimissä haluan esittää kiitoksia Sulla Haakinille äh, hänen äh, hienosta äh, lausunnostaan. Mitään ongelmia ei meidän kannalta me asiaan ole. Tarkistuksia on esitetty. Niin kuin sanottu, vapaaehtoistyö on eduksi. Se on mukana myöskin 2020, 2020 strategiassa. Kannustaa ihmisiä kansalaisuuteen. Tämä vuosi on tulossa, Euroopan kansalaisuuden vuosi 2013 on ovella, joten ihmisten on hyvä toimia omalla maantereella ja vapaaehtoistyö on yksi mahdollisuus kokea kuuluvansa yhteisön. Vapaaehtoistyötä tehdään usein paikallisella tasolla, mutta miksei myöskin rajat ylittäen ja sillä tavoin voidaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Mielestäni vanhempien ihmisten kokemuksen hyväksikäyttö on tärkeää kaikille, joten uudemman kerran vielä lopuksi kiitokset Rova Harkinille. Ryhmämme on saamoilla linjoilla Rova Harkinin kanssa tarkistusten kerran. Pone pirmininkė, aš irgi sveikinu pranešį. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin onnitella esittelijä, valmistelijaa, koska meidän on edistettävä vapaaehtoistyötä. Ei riitä, että julistetaan tietty vuosi teemavuodeksi ja pysähdytään siihen, vaan kyllä toiminnot on saatettava päätökseen. Tällä hetkellä ymmärretään vapaaehtoistyö aivan erilaisella tavalla eri jäsenvaltioissa. On tiettyjä jäsenvaltioita, joissa vapaaehtoistyö on vasta aivan alkuvaiheissaan useistakin syistä. Näin on. Joskus ihmiset tekevät kovasti töitä ja heillä on vain vähän aikaa käytössään vapaaehtoistyölle. Jos me teemme päätöksen siitä, että aiomme auttaa vapaaehtoistyön tekemistä, helpottaa sen tekemistä, niin tämä on hyvä merkki. Sillä voidaan rohkaista vanhempia ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistyöhön. Välttämättä tämä tietenkään ole yhtä tärkeää kuin palkkatyö, mutta saman tapaan voimme rohkaista nuoria hankkimaan uusia taitoja, jotka voivat olla hyödyksi sitten varsinaisen työpaikan etsinnässä. Tärkeää on muistaa ikääntyvät, jotta he eivät jää sinne koteihinsa suljettujen ovien taakse. Kollegat puhuivat täällä kohdassa kol, kohdasta kolme tässä lausunnossa. Meidän täytyy toimia huolellisesti niin, että voimme välttää sen tilanteen, että palkkatyön tekijöitä ikään kuin syrjittäisiin, käytettäisiin vapaaehtoistyöntekijöitä e, palkkatyön välttämiseksi ja näin veroja myös pyrittäisiin kiertämään. Tätä täytyy siis pohtia huolellisesti. Ja sitten vielä lausunnon valmistelija itse, olkaa hyvä. I'll be very brief. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Ensinnäkin edustaja Rafin, olen ihan yhtä, yhtä mieltä kanssanne siitä, se, se edesauttaa tätä työmarkkinoille pääsyä, mutta toisaalta myöskään ei pidä sitten nakertaa tätä hyvinvointivaltion perusteita antaa nakertaa. Hyvä kommentti, se voidaan ottaa tänne Roger Helmer, onko 68-vuotias tänä Roger, ai sieltä hänhän tuleekin. Jos sinulla on synttärit tänään, niin onnea, onnea vaan, 68-vuotispäivä. Mainitsit sitä että, että mitä ulkopuolella tämän näiden seinien tapahtuu. Emme missään rinnakkaisavaruudessa elämme tässä tai universumissa. Kyllä siellä on miljoonia vapaaehtoisia päivittäin vapaaehtoistyössä ja meillä ei ole asetusta sääntelyä tähän työhön ollenkaan, niin että tarve on huutava. Jotkut vapaaehtoistyötä tekevät haluaisivat tehdä tätä työtä myöskin sitten naapurin tai maan puolella tai jossain vieressä maassa. Ja sitä, siitä nyt ei vallankaan ole säädelty Äh, monien äh, äh, vapaaehtoiset ovat huomanneet, että heidän panoksensa panostaan hyödyntää usein ehkä ikään kuin palkkatyön korvikkeena. Se on tietysti huolestuta. Ja mitä tulee tähän nuorisopassiin ja Eurooppa tähän, ja myöskin tähän osaamispassiin tulee. Se on hyvä, erittäin hyödyllinen, näyttää hyvältä myöskin CVssä. Mitä sitten tulee näiden todettu kaikin tavoin tätä näiden taitopassien kohtaloa siellä. Monet suurfirmat hyödyntävät niitä, ovat hyvää myöskin bisnekselle, mitä sitten tulee Tuomas kommenttisi vapaaehtoistyön arvosta. On tietenkin oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten täällä mainittiin, siitäkin varmaan saadaan kommentit mukaan tähän, mitä sitten tulee ikääntyneiden, ikääntyneiden panokseen. Täytyy huomioida heidät myöskin. Hyviä ideoita, kiitoksia Tukku. Kaikki tänne sopivat varmaankin, kiitos. Kiitokset valmistelijalle. Tarkistusten jättöpäiväksi sovitaan 31.1. kello 12 tältä pohjalta ja niitä tarkastellaan 29. helmikuuta, joten teillä on jonkun verran aikaa käytettävissä. Nyt siirrymme äänestyksiin. Muistutan teitä myöskin siitä, että olemme, olemme lisänneet kohdan globalisaatiorahastosta vielä mukaan päivän esityslistalle. Onko Rova Cornelisin paikalla muutoin? Sorry. Et, euh, tout le monde a sa carte? Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Hyvä. Mitä ongelmaa ei sen suhteen ole. Joten kohdassa en yksi ensin kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjä. hyväksytty kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdassa kolme kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja uusi kappale 3a, 28 tarkistus Koslovskilta puolesta vastaan hyväksytty. Edelleenkin kolmoskappaleen jälkeen uusi kappale, kompromissi M, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. Kompromissi X, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 tarkistus on yhteensopiva, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 32, eh, rapupakissa Se on rauennut muutoin. Sitten siirrymme kappaleeseen 5, kohtaan 5 ja 33 tarkistukseen herra Kapno puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten eh, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjääni, joten hyväksytty. Seuraavaksi kohdan viisi jälkeen tarkistus 39 herra kapitalista puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 15 vasta hyväksytty. Sitten kohta 6 ja kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 raukeaa. Äänestämme kohta kuutosen jälkeen tarkistus 47 kahdessa osassa. Ensin tarkistuksen osa yksi. Eli Äänestämme siis tarkistuksen 47 seitsemästä nyt kokonaisuudessa ilman which will shift muotoilua aina public deficit tähän asti puolesta vastaan hyväksytty. Ja kuka puoltaa toisen osan lisäämistä puolesta vastaan tyhjää ei ole kovinkaan selvä tulos, joten tarkistamme toisen osan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksi EPP-läistä liikaa. Roa vastaus, ottakaa korttinne pois. Sama, sama. Selvä, selvä. No niin. 15 puolesta 27 vastaan, hylätty. Ja Sitten kolmas osa. Ei, ei, sitä ei enää tarvitsekaan äänestää, koska toinen osa hylättiin. Sitten 48 tarkistus raukeaa, joten kohta 7 kompromissi J on seuraavana äänestettävänä puolesta vastaan hyväksytty. 53 tarkistus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Se kai ra- raukeaa tai hylätään, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt EPP-läisiä on kolme liikaa. Le PPE organise l'inflation. Je vais le dire à Madame Merkel. No niin, täytyy kertoa Merkelille, että täällä ollaan tukemassa inflaatiota epp toimesta. No niin, nyt sitten saadaan äänet. Äh, kunto ei vieläkin nähtävästi yksi liikaa puolestaan ja tuli 15 ja vastaan 24 hylätty. 54 tarkistus herra Pupakissa äh, laatijana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten äh, kohta kahdeksan ja kompromissi K puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 tarkistus seuraavana kohdassa 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uusi kappale 9a, kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 65 tarkistus Rolakinga yksilöltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q, kappale 10 jälkeen ja puoltoaineet siitä vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11, tarkistus 67, ruoan harkinnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12, tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 13, 69 tarkistus raukea, koska kompromissi M jo äänestettiin, joten äänestämme kohdan 14 jälkeen tarkistuksesta 70, 70 eh, puolesta vastaan hylätty. Kohta 15 kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 äh, kohdassa kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kohdan 16 jälkeen 77 tarkistuspuolesta herra Gabrielilta vastaan tyhjää Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa 78 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 kompromissi P puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana kohdan 17 jälkeen tarkistus 82 kolme, joka tulee naisten asianvaliokunnasta ja erillisenä äänestyksenä. Koko teksti ilman request separate eh, national targets from to demand that they qui est pour l'amendement. Eli nyt tästä eh, ilman tätä eh, muotoilua puolesta vasta hyväksytty. Ja sitten näistä sanoista vielä puolesta vastaan hylätty. 18 kohta ja kompromissi R puolesta vastaan hyväksytty. 19 kohta ja kompromissi S puolesta vastaan hyväksytty. 90 tarkistus seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tehty. 93 tarkistus seuraavaksi naisten valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 tarkistus, se raukeaa. Eteenpäin kohta 20 ja kompromissi U puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 21, siitä ei enää tarvitse äänestää, joten sen jälkeen tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 104 Jorva Jäslovietskalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 ja naisten asianvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten alaotsikko 4, 106 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja no, kappale 22, sen jälkeen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23 ja kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 24, kohdassa 109 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan 109 esittelijältä. L'inflation est revenue au PPE. No niin, nyt taas inflaation valtaa EPP. Ka- kahden prosentin inflaatio. Tulos oli 21.18 hyväksytty. 110 raukeaa. Näin ollen 111 esittelijältä seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 samalta esittelijältä siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 myöskin esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan 25 jälkeen tarkistus 114, herra äh, Löyrikkö, ja, ja kahdessa osassa. Ensin ilman sanoja harness of working candidates as well as worker current condition. Ja nyt ilman tätä sanamuotoa puolesta vasta tyhjää hyväksytty. Ja kuka puoltaa sanojen lisäämistä? No niin, tarkistetaan ensin. Ensimmäinen osa oli siis kyseessä tarkistus 114. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 16 vasta hyväksytty, joten nyt toinen osa sanojen lisäämisestä. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja kohdan 25 jälkeen tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 eh, kohdan jälkeen 116 naisasian valiokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 117 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 eh, kohdassa 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Monet ei enää nyt äänestä Sitten johdanto-osan viittaukset. 3a jälkeen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi naisasianvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas tarkistus esittelyltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi Kingan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten osa kappaleen viittauksen jälkeen tarkistus kuusi. tästä nyt puoltoaineet äh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja johdanto-osa kappale 18a, 7 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Unohdin 18 viittauksen jälkeen kutosen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja johdantosakappale C jälkeen tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Tarkistus 15 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 25 vastaan ja laajasti hylätty. Sitten 16 näistä asianvaliokunnan ja tästä puoltoaineet vastaan tyhjä hyväksytty. tuossa kappale D, kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 20 tarkistus naisten asian valiokunnalta puolesta vastaan uskoakseni hylätty, mutta paras tarkistaa. 20 tarkistus menossa ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 21 puolesta, 19 vastaan. Hyväksytty siis. Ja 21 tarkistus seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin ollen pääsimme äh, kokonaisäänestykseen. Ja äänestämme tästä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 ääntä, kaksi vastaääntä ja kaksi tyhjää ääntä. Joten uskoakseni voimme esittää kiitokset ja onnittelut esittelijälle Roa Ja sitten toinen äänestys. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kyse on komission lausunnosta Serbia hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi. Päätöslauselma on kyseessä. Meillä on kuitenkin kahdeksan tarkistusta tähän liittyen. Ensimmäisenä Rova koneelliselta puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten kakkonen samalta esiteltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen samaten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämän varmuuden vuoksi, eli tarkistus kolme. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 4. Serkasen muut puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 305 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 6 puolesta vastaan hyväksytty. 7. puolesta vastaan hyväksytty ja kahdeksan herra Hiusilta ja Serkaselta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman äh, sanoja vanha. Ja nyt äh, tästä puoltoainet vastaan tyhjä, hylätty ja näin ollen toisesta osasta ei enää tarvitse äänestää. Anteeksi vaan. Niin, tämä ei ole nyt aivan looginen etenemistapa, mutta olkoon. Alors, le reste de l'amendement, c'est-à-dire le corps du texte. Sitten vielä lopputarkistuksesta puolesta vastaan tyhjä toinen osa hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Joten viimeinen äänestys 24a äh, poikkeuksesta, kriisipoikkeuksesta. Äh, ensimmäinen äh, osa on Rova Koneellisen harkinnin tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten toinen omani puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmonen herrat Savaurilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kolmosesta puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten vielä tästä globaalisuuterahastokysymyksestä kokonaisäänestys koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? 37 puolta ääntä, kaksi ääntä eikä tyhjää ääniä. Eli tämä vaikea keskustelu neuvoston kanssa sai näin hyvää vauhtia. Koordinaattorit eh, pitävät varmasti tärkeänä tätä asiaa, joten olisi hyvä saada se mahdollisimman nopeasti esityslistalle, varsinkin kun neuvostossa käydään keskustelua aiheesta ja meillä ei ole mahdollisuutta kolmen viikon aikana esittää suullista kysymystä neuvostolle, joten nyt tarvitaan pikaisia toimia eri poliittisissa ryhmissä ja tukea asialle. Näin ollen esityslista äänestyskohdat saatiin läpikäydyksi. Siirrymme eteenpäin kohtaan 25 Kyse on ensimmäisestä osasta kuulemista, jossa käsitellään sosiaalirahaston uudistamista, Euroopan sosiaalirahaston ja sen asetuksen uudistumista. Ennen kuin annan puheenvuoron kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajille – Annan puheenvuoron rouva Elisabeth Moranille, esittelijällemme. Hän voi tällä tavoin nyt alustaa keskustelun. la présidente, nous sommes... Kiitos puheenjohtaja. Tänään kyseessä on sosiaalirahastoasetuksen muutos ja suuret poliittiset suuntaviivat sosiaalirahaston toiminnan suhteen – kauden 2013 jälkeen, kaudella 2014-2020. Haluaisin heti alkuun korostaa, miten meille kaikille on tärkeää tässä valiokunnassa korostaa sosiaalirahastoa, joka näin kriisin aikoina toimii. En haluaisi kuvitellakaan, että Serkas ei halua kuulla sosiaalirahastosta asiaa. Euh, Peut demander alors somme des collègues qui ont des discussions par... No niin, pyytäisin, että jos teillä on jotain muita tärkeitä keskusteluja, niin ne kannattaa käydä salin ulkopuolella. Herra Ori ja muut. Merci. Kiitos. Ja Rova Muran, voitte nyt palata asiaan. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyy keskittyä todellakin tähän aiheeseen sosiaalirahastoon vuoden 2013 jälkeen. Kriisin aikana tämä on pääväline, joka meillä on käytössämme, jolla voimme saavuttaa tavoitteet, joita olemme työstäneet. Työllisyyden suuntaviivat aina vuoteen 2020 saakka on olemassa selkeä, vahva yhteys työllisyyden suuntaviivojen Eurooppa 2020 strategian välillä ja toisaalta sen suhteen, että lähdemme liikkeelle työllisyyden, sosiaalisen integraation ja sosiaalirahaston tiimoilta. Haluaisin korostaa päätavoitetta sosiaalirahastossa, nimittäin ammatillista integraatiota. Täytyy muistaa, että tässä ehdotuksessa – on myös 20 prosenttia, varsin merkittävä osuus siis, joka on merkitty köyhyyden vastaiseen taisteluun ja sosiaalisen solidaarisuuden edistämiseksi. 44 miljardia euroa on ehdotettu 84 korjaa miljardia on ehdotettu siis, ja todellakin täytyy toimia tarkasti niin, että koheesiopolitiikka ja sosiaalikohesiopolitiikka muodostaa tästä yli 40 prosenttia sisäisesti. Ja 20 prosenttia käytetään siis sosiaaliseen solidaarisuuteen ja köyhyyden vastaisen taisteluun. Sosiaalirahasto voisi voimistaa niitä vaikutuksia, joita saamme aikaiseksi kriisistä ulospääsemiseen. Tähän sisältyy neljä pääaihetta. Liikkuvuus ammatillisesti, kohesio, sitten toisaalta kilpailukyvyn säilyttäminen tietotaidon lisäämisen kautta, vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken ja instituutioiden ja viranomaisten välinen vuoropuhelu, jotta sosiaalirahasto todella toimisi. Tämä politiikka liittyy myös yleisempään puitteistoon työpaikkojen kehittymisen näkökulmasta kaudella 2014-2020. Kaikki olemme kovasti tehneet työtä tämän aiheen parissa ja kyse on siitä, että korotamme taitotasoa, vähennämme sellaisten työpaikkojen määrää, joissa ei juuri pätevyyttä vaadita, johon, tai joihin vaaditaan hyvin matala taitotaso. Eli haluamme pätevyyttä, korkean pätevyyttä vaativia työpaikkoja yhä enemmän, jopa 15 prosentin lisäyksen verran. Ja tämä on nimenomaan keskiössä. Tässä yleisessä suuntauksessa työpaikat ja pätevyys ja sosiaalirahasto nimenomaan on keskeinen väline. Toinen argumentti, joka velvoittaa meidät toimimaan sosiaalirahaston kautta on se, että meidän täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja, jotta pääsemme tästä kriisistä eteenpäin. Lähestulkoon 10 miljoonaa Eurooppaa kaikissa jäsenvaltioissa on kadonnut kriisin yhteydessä. Lähestulkoon 7 miljoonaa työpaikkaa pitäisi siis luoda uudelleen. Nämä eivät tietenkään ole samoja työpaikkoja, Tässäkin täytyy valmistautua työntekijöiden liikkuvuuteen ja uuteen, uudenlaiseen pätevyyteen ja taitoihin, jotta tässä onnistutaan. Ja puheenjohtaja, valiokunnassamme meidän täytyy valmistautua myös siihen, että suuret ikäluokat valmistautuvat eläkkeelle lähtöön ja taitotasoa täytyy päivittää tämän takia. Jos yhdistetään tämä kriisinäkymä ja eläköityminen, niin yli 60 miljoonaa työpaikkaa täytyy uudistaa, saada uudistettua vuoteen 2020 mennessä. Ja tässä tarvitaan sosiaalirahastoa. Niiden aiheiden joukossa, joiden tiimoilta olemme kuunnelleet vieraitamme, joita kuuntelemme tänäänkin, ja heidän panoksensa on merkittävä. Tässä on useita aihealueita. Ensimmäinen kohta liittyy ehdollisuuden määrittelyyn tai ehtoihin. Meillä on makrotaloudellisia ehtoja ensinnäkin. Haluttaisiin yhdistää sosiaalirahaston käyttö jäsenvaltioiden hyvään taloushallintoon. Komission ja sen Andorin tiedonanto on annettu tästä aiheesta ja minä olen ottanut, tämän, ottanut kielteisen kannan tähän ehdollisuuteen. Minä kannatan kultaista sääntöä, jäsenvaltioiden hyvää julkista rahoitusta ja totta kai kohesiorahastoa, sosiaalirahastoa, mutta tämä sosiaali rahasto on nimenomaan se väline, jolla me pääsemme työntekijöiden sosiaaliseen kohesioon kohesion, enkä voi hyväksyä sitä, että tällainen ehdollisuuslauseke sisällytetään sosiaalirahastoasetukseen. Eli tämä on hyvin merkittävä keskustelukysymys, josta meidän sisäisesti täytyy keskustella, ja myös työmarkkinaosapuolella varmasti on tästä sanottava. Toinen seikka on tietysti sosiaalirahaston käytön yksinkertaistaminen. Me tarvitsemme hankkeita. Me tiedämme, että kentällä sosiaalirahastoa ei täysin pystytä hyödyntämään. Tarvitaan siis yksinkertaistamista rahaston käytössä. Ja kolmanneksi me haluamme vaikutusarvioita. Tämä rahasto vaikuttaa suuresti työllisyysdynamiikkaan ja näitä vaikutuksia on arvioitava, mitattava. Tästä meidän on päästävä yksimielisyyteen. Oltava tiettyjä kriteereitä, jotka mahdollistavat sen, että emme tietenkään voi olla tyytyväisiä omaan toimintaamme, vaan todella objektiivisesti voimme arvioida politiikan vaikutuksia. Puheenjohtaja, toki tästä olisi vielä paljon sanottavaa, ja aivan erityisesti työmarkkinaosapuolten integroinnista sosiaalirahaston käyttöön ja sen suunnitteluun. Meillähän on myös työryhmä, jossa AY-liike on mukana, ja Tästä teemasta on järjestetty useita kuulemisia. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, koska useilla tasoilla työmarkkinajärjestöjen täytyy lähteä liikkeelle, mobilisoitua ja aivan erityisesti tietysti yritystasolla. Kiitos puheenjohtaja. Merci. Kiitokset. Ennen kuin annan puheenvuoron viidelle vieraallemme, haluaisin ehdottaa, ettemme keskity pelkästään makroekonomisen ehdollisuuskysymykseen, koska valiokunnassamme vallitsee laaja konsensus, ainakin toivon niin, ja se vaikeutuu ja, ja valitettavasti sitäkin enemmän, jos tarkastelemme neuvoston kantaa ja sitä, että jo kansainvälisestikin on sovittu mahdollisesta äh, prosentuaalisesta sanktio käytännöstä, joten toivon, että me käyttäisi liikaa aikaa tähän aiheeseen liittyen nimittäin paljon muitakin käsiteltäviä äh, saarkoja, joten voi olla, että jos keskitymme liikaa yhteen asiaan, niin emme näe metsää No niin, nyt sitten ehdotan, että lähdemme liikkeelle 10 minuutin puheenvuoroin. Ensimmäisenä rouva, rouva Klotnin Gal. Ja hän on EAYstä. Olkaa hyvä. Et merci au nom Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset EAN puolesta siitä, että saimme kutsun tähän tilaisuuteen ja, ja myöskin luonnollisesti siitä, että käsitellään näin tärkeää aihetta, nimittäin Euroopan sosiaalirahastoa. On totta, että olemme jatkuvasti interryhmän kanssa tekemisissä tämän aiheen tiimoilta, mutta ehkä on kuitenkin vielä tärkeää ottaa asia esiin työllisyysvaliokunnankin kanssa. Niin kuin sanottu, makroekonomiset ehdollisuuskysymykset ovat olleet pitkälti tapetilla ja tässä mielessä onkin hyvä korostaa sitä, niin kuin Rova Moran sanoi, että että EAYlle tällaiset makrotaloudelliset ehdot ovat täysin mahdottomia hyväksyä, koska ne ainakin väliaikaisesti ja myöhemmin myöskin lopullisesti tuomitsevat tilanteen. Se on osoitus siitä, että eri maissa on harjoitettu politiikkaa varsin kielteisellä tavalla ja myöskin vaikutukset alueelle – ja kansalaisten suuntaan ovat niin ikään kielteisiä. Tämä voi myöskin lisätä Eurooppa-vastaisuutta, euroskeptisyyttä Euroopan unionissa eri jäsenmaissa, joka jo muutoinkin on nostamassa päätään Euroopan äh, unioni syntyneen, unionista syntyneen kriisin myötä, niin kuin varsin hyvin tiedätte. Meillä on luonnollisesti ehdotuksia äh, joiden tarkoituksena on käsitellä sosiaalista ehdollisuutta. Se ei kuitenkaan perustu pelkästään taloudellisiin hallinnointikysymyksiin, joihin viitattiin. Me emme puhu niinkään sosiaalisesta hallinnoinnista, niin kuin mieluusti kuulisimme. Voidaan puhua myöskin niin sanotusta e, sosiaalisesta ehdollis e, tilanteesta, jossa sosiaalista ehdollisuutta ei käytetä. Se tarkoittaa sitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä ja direktiivejä sosiaalisella alalla noudatetaan ja, ja kunnioitetaan. Ajattelen nyt vaikkapa komennustyöntekijöitä ja, ja muita tämän tyyppisiä työntekijäryhmiä. Niin kuin tiedätte, tästä on puhuttu ennenkin ja varmaan vielä siihen palataan. Nyt jos puhutaan asetuksesta yleisesti, haluaisin äh, korostaa sitä, miten huolestuneita olemme siitä, että rakennerahastoasetuksessa ei viitata äh, millään tavoin äh, Euroopan sosiaalikomitea. Lissabonin sopimuksessa asia mainitaan, mutta tässä asetusehdotuksessa rakennerahastoja koskien ei enää millään tavoin asia mainita. Se on otettava uudelleen mukaan, vaikkakin Euroopan komission kanssa käydyssä kokouksessa selvitettiin, että kyse oli pelkästään byrokraattisesta virheestä. Se on välttämätön, koska meidän on saatava konkreettinen viittaus ja, ja päivittää tämä asia komission kanssa. Nyt sitten, jos vielä palataan Euroopan sosiaalirahaston itsessä ja niihin toimenpiteisiin, joihin täällä viitattiin, tuloksia lähestymistapaan, jonka tarkoituksena on siis saada aikaiseksi nimenomaan konkreettisia tavoitteita ja konkreettisia tuloksia. Tämä perustuu luonnollisesti myöskin suunnitelmien arviointi. Olemme jonkun verran epäileväisiä sen suhteen, että rahastoa voitaisiin käyttää tehokkaasti eurooppalaisten kannalta. Jos me liitämme jonkun hankkeen hyväksymisen esimerkiksi sosiaalirahastosta – muihin seikkoihin, niin se edellyttää konkreettisten indikaattoreiden käyttöönottoa. On todella helppo antaa tuloksia, jotka perustuvat esimerkiksi pelkästään rahoitukseen ja, ja siihen, miten hanketta on toteutettu. Samaaikaisesti esimerkiksi työllisyyttä lisäävät kysymykset eh, tai koulutuskysymykset ja tämän tyyppiset aiheet, jotka ovat tärkeitä ihmisten uudelleen työelämän saattamisen kannalta. Jos ne jätetään kokonaan mainitsematta, niin, niin ei olla hyvällä tiellä. Joten haluamme selkeitä indikaattoreita ja niitä on löydettävissä kylläkin liitteestä. Mitä taas tulee teemakohtaisen keskittämisen niin siihen liittyen voimme todeta tukevamme neljää painopistealuetta. Ensinnäkin liikkuvuus, siihen voidaan vielä palata. Sitten inkluusio, tietenkin tähän pyritään köyhien määrää pyritään vähentämään 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä – Tämä neuvoston päätös. Kriisin vaikutukset ovat kuitenkin tässä mukana vaikuttamassa tilanteeseen. Sitten kolmas kohta, koulutus, inhimilliset resurssit, tämä on välttämätön kohta, ainakin jos puhutaan nuorista. Ja sitten vielä neljänneksi hallinnollisten toimien vahvistaminen ja, ja keskittäminen ainakin nuorten osalta koulutuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. He eivät nimittäin tunne riittävästi kaikkia mahdollisuuksia, joita heillä on. Byrokratiaa halutaan myöskin vähentää. Sama koskee myöskin tutkijoita ja, ja muitakin ihmisiä Euroopan unionissa. Olemme samaa mieltä siitä, että 20 prosentin tavoite sosiaalisen inkluusion ja köyhyyden vastaisen kamppailun osalta on hyvä. Mutta me haluaisimme kuitenkin, että 40 prosenttia sosiaalirahaston varoista käytettäisiin työllistämiseen ja, ja ylipäätään työllisyyskysymysten vahvistamiseen ilman, että rajoitetaan millään tavoin työllisyyspolitiikan linjauksia, joista neuvosto säännöllisesti käy keskustelua, joista se vastaa. Eurooppalainen työllisyysstrategia on asia, jota ei enää löydä Euroopan komission julkaistavista äh, asiakirjoista. Työllisyyskysymykset äh, ja, ja siihen liittyvät seikat, äh, liikkuvuus, nämä ovat välttämättömiä kysymyksiä EAYlle. Toinen, toinen kysymys, joka on meille tärkeä, liittyy alueisiin emme ole vielä saaneet selkeitä selvityksiä asiasta äh, komissiolta. Tämä uusi kaava, uusi konsepti, äh, lähentäminen ja 75 prosentin PKT-osuus ja muut tunnetut kriteerit työllisyysalueella äh, koulut, koulukäymisaste, insertioaste, inklusioaste ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joiden nojalla pystytään määrittelemään jäsenmaiden eri alueiden kehitysaste. Kaikki alueet olisi saatava mukaan hankkeeseen, mutta kaikkein heikompia alueita ei saisi millään tavoin rankaista. Tällä hetkellä, kun tarkastelemme asiaa kriisin valossa, ei ole varma, etteivätkö tämänhetkiset rikkaat alueet voisi huomenna jo olla huonossa asemassa, huonossa tilanteessa, jopa köyhiä tämänhetkisen taloudellisen tilanteen vaikutukset ovat suuret ja siksi on oltava varsin varovainen, kun puhutaan tästä asetuksesta ja siitä, mikä tilanne tulee olemaan vuonna 2013 ja sen jälkeen. Viime aikoina on kuitenkin jatkuvasti tarjolla sellaista tietoa, että on väkisinkin aika epäileväinen. Sitten vielä toinen seikka, johon haluan palata ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin liittyy globaalisoitumiseen. Nimittäin meille on tärkeää se, ettei tätä rahastoa toisin kuin komissio ehdottaa aloit, avata esimerkiksi maanviljelijöille ja, ja muille käyttöön. Muitakin mahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi kakkosen puitteissa – saada ja tarjota mahdollisuuksia myöskin vaikkapa maataloussektorin työntekijöille. Sitten vielä haluamme painottaa sitä, että periaatteet ja tavoitteet nimenomaan globalisaatiorahaston yhteydessä, niitähän juuri käydään uudelleen läpi ja, ja pyritään saamaan hyödyllisemmäksi ne ovat ikään kuin ennakkotoimia suhteessa sosiaalirahaston mahdollisuuksiin. Myöskin kumppanuus on äärimmäisen tärkeä. Olemme tyytyväisiä siitä, että menettelytapaehdotukset, joiden takana EAY tavalla on, ja myöskin talous- ja sosiaalikomitea on – näiden takana, mutta tämä ei ole vielä riittävä. Me haluamme e, selkeän määrittelyn kumppanuus termille ja, ja myöskin sille, minkälaisia käytäntöjä eri maissa on käytössä. Eli tämä on liian ylimalkainen tapa esittää asiat. Me haluamme myöskin kaikkien kumppaneiden toimenkuvasta ja roolista selkeät määrittelyt. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä meille. Ja jos me nyt ylipäätään haluamme hallinnoida työllisyyskysymyksiä jo ennakolta, kaikki osapuolet on otettava myöskin tähän hankkeeseen mukaan. Ja puhun nyt tietysti nimenomaan työmarkkinaosapuolista. Koska kuulemisia ei ole järjestetty sopivalla eikä hyväksyttävällä tavalla, äh, olemme kirjoittaneet budjetista vastaavalle komissaarille ja puheenjohtaja Barroselle ja peränneet sitä, että että työmarkkinaosapuolia kuullaan korrektisti, ei pelkästään silloin, kun puhutaan rahoituksesta, vaan myöskin koko kohesio- ja, ja alue- ja kysymyksiä koskevasta paketista käydään keskustelua. Kiitokset. En laittanut nyt ajastinta päälle, mutta nyt seuraavien Seuraavien puhujan kanssa näin täytyy käydä. Madame Birt Deijer. Rouva Birt Deijer seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia. Don't, dear ladies and gentlemen. Hyvät puheenjohtaja, näistä herrat, haluan ensinnäkin kiittää tätä valiokuntaa siitä, että, että meidät on kutsuttu keskustelemaan tätä, tästä mm, uudesta sosiaalirahastoasetuksesta meidän äh, Wapman siis äh, PK-sektorin edustajien kanssa meidän kannalta on tärkeää, että, että tässä on e, e, myöskin PK-sektori ja käsityösektori myöskin saa sitten sanansa äänensä kuuluville rakennerahastojen tulevaisuutta. Nämä rakennerahastot ja sosiaalirahastot ESK aivan erityisesti ovat erittäin olennaisia rahoituslähteitä, mm, joka, joiden kautta elpyminen 2014-2020 voi toteutua Minun esitykseni koostuu kahdesta osasta. Taas ensinnäkin arvioida nykytilannetta ja sitten vähän problemaattia, problemaattisempia. Sitten ensinnäkin tämä TSKlle ja rakennerahastoille yhä enemmän budjetoidut rahat ovat sen. Sitten myöskin meillä on uusi kohesioasetuspaketti TSK-asetuksen liitteenä ja sitten samalla projekti puhuja sekoilee sivuissaan ja sanoissaan uudestaan. Eli siis tämän tämmöinen kolmannekseen me, me erittäin hyvä, että PK-sektorin kilpailukykyä ja innovaatiota on pyritty edistämään edelleen niin samoin tuemme sitten Eurooppa 2020 tavoitteiden saattamista paremmin TSK kanssa linjaan, jotta se saadaan työllistä tuetuksi, työmarkkinoiden integroiduksi koulutusta ja elinikäistä oppimista parannetuksi sitten olemme hyvinkin paljon yhtä, yhtä mieltä seitsemän seuraavan kohdan kanssa. Ensinnäkin tämä keskittämisperiaate, joka on rajoitettu neljään pääpainoalueeseen TK, TSKssa työttömyys, työttömyys ja työttömyyden vastainen, työllisyys ja työttömyyden vastainen taistelu on varmaankin syytä sijoittaa ykkössijalle ja nimenomaan kohdentaa sen nuorisoon. Toisekseen arvostamme tätä monirahastoperiaatetta. Kolmannekseen niin ikään tervehdin ilolla tällainen monitasoinen hallinto lähesty, lähestymistapa ja kumppanuus kaikilla rahoitus, kaikkien rahoitus rakennerahastojen osalta. Samoin myöskin sitten äh, työmarkkinosapuolten tiivis osallistuminen operatiivisiin hankkeisiin, samoin äh, komission äh, tavoitteet hallinnon selkeyttämiseksi ovat tervetulleita. Esimerkiksi könttäsummat ja muut tällaiset kustannusvaihtoehdot, jotka on yksinkertaisesti että sitten tuloshakuisia hankkeita tuemme vaikka, vaikka esimerkiksi julkinen sektori ja päättäjät ja projektihan johtajat ovat hiukan olleet vastahankaisia tätä uutta tavoitetta hyväksymänsä. Lisäksi sitten kaivamme, kaipaamme työmarkkinaosapuolelta kapasiteettia lisää niin, että voisivat sitten täyttää roolinsa talouden tärkeimpinä toimijoina sitten vielä näitä ongelmallisimpia elementtejä kumppanuussuhteista. Me haluamme sinne, että nämä työmarkkinaosapuolet kaikilla tasoilla äh, tunnustettaisiin paremmin, erityisesti mitä tulee näihin kahteen temaattiseen tavoitteeseen, jossa on, ovat äh, työllisyys ja koulutus, ja elinikäinen oppiminen siis keskiössä. Toisekseen on äh, myönteinen signaali, mitä tulee halli, uuteen hallintoon ja kumppanuuden toteuttamiseen, kaipaavat myöskin työmarkkinaosapuolet ja paremmin esille ja mitä heidän kuulemisensa ja yhteisen strategian luomiseen tulee. Mitä sitten tulee toimielin ulottuvuuksiin meistä, meistä on tarpeen ylläpitää tätä TSK komitea erikseen, niin kuin se on nykysäännössäkin asetuksessa mainittu. Mitä sitten tulee pääpainoalueisiin, me, me haluamme tätä, tätä ammattikoulutuksen ulottuvuutta painottaa. Samoin myöskin tälle oppisopimushankkeet investointiprioriteettina tässä tavoite kolmen alalla ovat, ter, ovat tärkeitä lopuksi haluamaan sitten, mitä tulee investointiprioriteeteissa 1-3 mainitut liiketoiminnan siirrot ovat meistä olennaisia. Sitten loppupäätelmiin olemme komission ehdotukseen laajalti ottaen tyytyväisiä. Nyt se tietysti parlamentin ja neuvoston tehtävänä on tätä ensin tekstiversiota parantaa. Ja sitten kauniksi lopuksi haluaisin vielä kertoa että, että järjestämme äh, vielä muotoilee lopullista kantansa asetuspakettiin. Kiitoksia. Merci beaucoup pour... Euh, Kiitos kovasti työntekijöiden ja yritysten, jotka tarvitsevat julkisia palveluja. Seuraavaksi David Konsian, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä näkemyksiä ja vaihtaa näkemyksiä valiokunnassa Euroopan sosiaalirahasto aiheesta. Nyt me keskustelemme hyvin tärkeästä aiheesta, eurooppalaisesta sosiaalimallista, erityisesti näin rajoitusten aikoina, budjettileikkausten aikoina, investointia lykätään tai jopa perutaan. Kaikkialta Euroopasta kuuluu uutisia vakavista terveys- ja koulutusalan leikkauksista, infrastruktuurileikkauksista ja Euroopassa toteutetaan yhä enemmän lyhyen aikavälin politiikkaa. Tämä on huolestuttava meidän näkökulmastamme. Sosiaalipolitiikka ja kohesiopolitiikka ovat päävälineet, jotka Euroopan unionilla on käytössään ja myös poliittinen, sosiaalinen väline, jolla on pitkän aikavälin vaikutuksia unionissa. Niitä on käytettävä huolellisesti ja varovaisesti, erityisesti kun otetaan huomioon tulevat kuulemiset puitteistosta. Me edustamme julkisia palveluja tarjoavia yrityksiä, julkiset palvelut, yleishyödylliset palvelut, tietysti tämä riippuu siitä, mitä terminologiaa käytetään, ovat sosiaalirahaston päähyötyjiä, pääkäyttäjiä. Ensinnäkin sosiaalirahasto ja Eurooppa 2020 strategian yhteydet ovat tervetulleita. Tarkoitus on saada aikaan mukaan ottavaa kestävää kasvua. Eurooppa tarvitsee strategiaa tuleville vuosille, sitä on käytettävä. On oltava selkeät tavoitteet niin, että päästään kunnianhimoisiin tavoitteeseen. Työllisyystason pitäisi olla 75 prosenttia. Haluamme myös vähentää koulun keskeyttäjien määrä alle 10 prosenttiin ja ainakin 40 prosenttia nuorista pitäisi saada korkeakoulutuksen pari niin, että heillä olisi myös tutkinto sieltä. Pidämme myös tervetulleena yhteyksiä vanhan rahaston välillä niin, että tällä olisi myös suuremmat vaikutukset jatkossa. On tietysti tervetullutta, että menettelyä pyritään yksinkertaistamaan, on löydettävä terve tasapaino toisaalta raportointivelvollisuuden suhteen ja toisaalta niin, että johtajat voivat vapaasti toimia järkevällä tavalla. Tietysti tässä tarvitaan tehokkaampaa hallintoa. Usein yrityksillä ei ole mahdollisuuksia lähteä etsimään rahoitusta ja sitten hakemaan sitä. Joskus kynnys on liian suuri yrityksille. Sen takia yksinkertaistaminen onkin tärkeää ja on oltava tiettyjä könttäsummia käytössä, jotta voimme helpottaa tätä menettelyä. On oltava myös arviointijärjestelmiä, jotta saadaan palautetta ja toteutetaan näin ollen todellista arviointia. Kun puhumme julkisista palveluista, niin tämä pitäisi asiakirjoissa jatkossa mainita selkeämmin silloin, kun aiheena on kohesiopolitiikka. On tärkeää mainita tämäkin seikka kaikissa teksteissä johdonmukaisesti. Pitkän aikavälin, aikavälin politiikkaa pitäisi tukea myös budjetilla niin, että äh, kunnianhimoiset tavoitteet voisivat täyttyä nyt kun taloustilanne on se, mikä se on, sosiaalirahaston on oltava merkittävä strateginen väli, väline ja sille on taattava lisää äh, resursseja, jotta haasteisiin voidaan vastata. Kun ajatellaan investointeja ja prioriteetteja, haluaisin korostaa muutamia ydinkohtia aivan lyhyesti. Ensinnäkin kriisin vaikutusten vastainen taistelu on tärkeää. Tähän täytyy myös varoja löytyä. Täytyy investoida koulutukseen ja pätevyyteen, taitoihin. Euroopassa taidot eivät vastaa kysyntää välttämättä. Työllisyys on varsin korkea ja kuitenkin tietyistä ammattiryhmistä on kovakin puute. Meillä on maailmanlaajuinen tutkimus, joka on hian tehty, ja siinä korostettiin sitä, että on jouduttu jopa perumaan tiettyjä hankkeita, koska nimenomaan pätevyydessä ja taitotasossa on ollut puutteita. Lähestulkoon 50 prosenttia energiaa investoinnista on hävitty, koska on puutteita sopivasta työvoimasta alan yrityksessä. Kriisistä huolimatta vapaiden työpaikkojen määrä heijastelee pitkälti sitä, minkälaisia puutteita työmarkkinoilla edelleenkin on. Tämä kehitys on vain jatkunut vuonna 2010-2011. Julkisissa palveluissa tilanne on hyvin vakava. Usein vaadittava pätevyys on hyvin yksityiskohtaista täsmällistä. Vaaditaan täsmällisiä taitoja. Ikääntyvä työväestö tietysti vaikuttaa tilanteeseen Usein tällä talouden alalla työntekijöiden keski-ikä on korkeampi kuin muilla aloilla ja eläköityminen on kiivasta. Demografiset muutokset ovat jatkossa vakava haaste. Eurostatin ennusteiden mukaan 40-48 nousee keski Euroopan unionin työntekijöiden keskuudessa. Ja jatkossa meillä on vastassamme lisääntyvät kustannukset, jotka kohdistuvat sosiaalijärjestelmiin, ja toisaalta lisääntyvä tarve varmistaa se, että yrityksissä pystytään takaamaan tiedon ja taidon siirto sukupolvelta toiselle ja toisaalta säilyttämään taidot yrityksen sisällä. Demografinen muutos siis tapahtuu myös sillä tavalla, että se heijastuu palveluihin, joita tarjotaan ikääntyvälle väestölle. Kaikista näistä syistä ja myös mainitsemattomista syistä kovasti odotamme yhteistyötä ja keskustelua neuvoston ja parlamentin kanssa tästä hyvin tärkeästä aiheesta, niin että pääsemme hedelmälliseen yhteistyöhön. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Kiitokset ja nyt kansalaisjärjestöihin ja annan puheenvuoron ensin eh, herra Koni Reuterille. Eh, olkaa hyvä. much for the possibility. Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia tilaisuudesta saada puhua teille että se ei ole toivottavasti pelkästään vain yhdestä muusta jatkokeskustelusta tai monesta uudesta ohjelmasta monien jatkena. Monet ovat jo todenneet, että sosiaalirahasto on näiden kriisin aikoina erittäin olennainen rahoituslähde. Jos se osuvat harhaan tavoitteissaan tai jäävät jotenkin muuten vajavaisiksi työssään, se heijastuu laajalti kysymyksessä ei niinkään ole se, että etteikö rahaa ole, raha on, mutta niitä ei käytetä tarpeeksi hyvin tai käytetä väärä, väärin osoitteisiin. Se ei tietysti ole ollenkaan sitten työmarkkinaosapuolten tai kansalaisjärjestöjen vika. Se johtuu hallinnon puutteista, että hallinnon on kyettävä löytämään tarpeet, koulutukselle tarpeet, koulutustarpeet, ammattitaidon kehittämistarpeet olemme yhtä mieltä siitä tietenkin, että kannattaa tietenkin kohdentaa rahoja eniten tarpeessa oleville. Sen vuoksi tämä social platform on, pitää asiallisena tätä tärkeänä. Ei tarvitse mistä ehdollisuudesta puhua, on, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on tarpeellinen ei kannata rangaista tuplasti niitä maita, jotka, jotka ovat nyt vaikeuksia, jotka, joiden on pyrittävä päästävä kasvun uralle uudestaan. Ja, ja että sosiaalirahoja ei pitäisi mukaan suunnata sitten niihin, koska heillä on muuta, muuten finanssipoliittisista taloudenpidossaan olleet ollut puutteita. Niin ikään sosiaalirahaston puitteissa on, on, on, on äh, tärkeää muistaa tietyt viitekohdat. Yksi näistä on, kuten muut jo ovat mainittiinkin, en nyt ei sitä enää puhuta työllisyysstrategiasta ollenkaan äh, eurooppalaisessa keskustelussa äh, kansalaisten mielessä työllisyys- tai sosiaalipolitiikka ei ole tapetilla ollenkaan. He haluavat tietenkin myöskin sitten kytkeä toimielimet tiiviimmin kansalaisiin ja ja, ja sitä kautta lähteä sitten TSK kehittämään poliittisilla perusteilla, sitä ei parane aliarvioida. Sitten meillä Eurooppa 2020 strategia on keskustelun ytimestä hiukan liukunut ulospäin, sitä pitäisi sijoittaa keskusteluun keskiön vielä Tomeramin. Toki me olemme tietysti kansallisjärjestöt, olemme tällaisen älykkään kestävän kehityksen kannalla, mutta erityisesti sellaisen kehityksen äh, kannalla, joka huomioi kaikki äh, kansalaiset paremmin, ja siinä TSK on ratkaiseva rooli äh, social platformina. Mekin olemme sixpackin ehdottaneet. Tämä on tällainen sosiaalipainotteinen, eikä se mikä tunnetumpi. Meillä on kuusi pääkohtaa. Ensinnäkin TSK äh, äh, tulisi äh, keskittyä sosiaalisiin, sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin. Tässä valiokunnassa ollaan yhtä mieltä varmaan tästä tavoitteesta myöskin. Ja tulisi ää, valtavirtaistaa tämä tämän sosiaalisen ää, hu, ää, syrjäytymättömyyden ja, ja muut. Että tässä jo moneen kertaan kuultu myöskin sitten esimerkiksi köyhyysverkoston johtajalta. Ja sitten myöskin miesten ja naisten välinen tasa-arvo on tärkeää kriisi aikana Juuri tällainen mielipiteiden yhdenmukaisuus on olennaista. Toisekseen yleinen rahastossa, joskus komissio katsoo, että, että, että kansalaisjärjestöt ovat hallitsemattomia. Kyllä me tästä governanssista mekin ymmärrämme, vaikka non-governmental organisaatioita olemmekin. Jos ajatellaan tätä 25 prosenttia näistä varoista on suunnattu nyt meidän tarpeisimme, se on ihan hyvä. Me emme ole tiedä, mikä sitten moni vuotisesta rahoituskehyksestä käytävä keskustelu tuo tulokseen, tulokseksi, mutta tämä 25 prosentin rahoituskasvu on, terve, on toivottava. Me kannatamme, että 20 prosenttia rahoista tulisi korva merkitä tähän köyhyyden vastaiseen taisteluun. Neljännekseen, mitä tulee kumppanu, kumppanuuskysymys, toki työmarkkinaosapuoli ystäviltämme kuulemme e, aina, että tämä on sosiaalisen dialogin alainen kysymys tämä työllisyys. Siitä ei ole kahta kysymystä, vaan tämä ne sitten, jotka eivät ole tässä sosiaalisessa vuoropuhelussa mukana ihan siitä johtuen, koska he ovat ammattitaidottomia työmarkkinoiden ulkopuolisia kokonaan e, eivätkä välittömästikään täytä heidän he, heidän välittäminen tarpeensa ei ole ammattipätevyys, vaan se, että he päästään oikeille, oikeille raiteille, jotka vievät sitten jossain vaiheessa heitä työmarkkinoita muistuttavaan tilanteeseen. Minun järjestössäni ja muussa mm-hmm. sarjärjestössä me olemme tätä neljänsvuosisadan jo pohtineet e, on e, tässä nimenomaan tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota me haluamme tuoda tähän mukaan, niin toisin kuin työmarkkinaosapuolet, ei tämän sosiaalisten kansallisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten välistä kisahänävetoa suinkaan, vaan tässä pyritään toisiamme täydentämään. Kohta viisi, paitsi tämä kumppanusperiaate, mutta kansallisjärjestöjen rahoituskysymys on niin ikään tärkeä tätä, tätä, tätä nykyään äh, sosiaalista palvelua tuovat, tuottavat kansalaisjärjestöt, jotka ovat mukana ammattikoulutuksessa, eivät välttämättä äh, äh, pääse välttämättä sitten rahoihin käsiksi. Tämä tilanne vähän vaihtelee jäsenmaista toiseen, en puhu pelkästään Unkarista, vaan joissakin yhteiskunnassa kansalaisyhteiskunta on monesti, monesti kokonaan virallisten rahavirtojen ulkopuolella. Me, jos, jos on tarkoitus saattaa tar- kysynnä, kysynnän ja tarjonta myöskin työmarkkinoilla yhteen. Silloin tarvitaan myöskin niitä, jotka tätä sosiaalipoliittisiakin ulottuvuuksia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ymmärtävät nimenomaan näitä yhteiskunnallisia kansalaisjärjestöjä tässä nyt sitten tarvitaan vastapainona pienillä organisaatioilla tämän yksityis, yks, yks, yks, yksinkertaistamisen ansiosta, joka tuossa jo esittelikin mainitsi, sen tarpeessa, jotta rahoja voitaisiin, varoja, käytettävissä olevan varoja voitaisiin heidänkin toimestaan tehokkaammin käyttää hyväksi minu, muutama minuutti sentään vielä edellä, eikä olekin. Ja meidän pitäisi jatkaa keskustelua tästä eurooppalaisesta sosiaalirahasta josta käytävää keskustelua. Mitä, mitkä meidän tavoitteemme ovat sitten tässä muutoksessa, jota peräänkuulutamme nuoria, jotka eivät ole vielä päässeet työmarkkinoille, vaiko ovatko tavoitteemme, tavoit, kohderyhmänämme yli 55-vuotiaat, koska tarkoituksena on integroida ja aktivoida myöskin sitten ikääntyvä väestön osa enti, entistä, entistä paremmin. Jos yli 50 helposti menettää työnsä nykypäivänä, niin ikään millä tavalla sitten TSK voisi paremmin kohdentaa toimensa nuorisoon ja ikääntyviin ja sitten lisäksi vielä ottaa huomioon vaikkapa maahanmuuttajat, jotka, joilla ei ole tällaista tavanomaista statusta, vaan jotka ovat, jotka ovat kuitenkin täällä Euroopassa elävät ja asuvat, ja, ja jotka, joiden kuitenkin myöskin pitäisi mielellään päästä työmarkkinoille mukaan. Tämän, puhutaan yhteiskunnallista taloudesta. Siinä on kysymys paitsi työpaikoista, vaan myöskin sitten hoivasektorista. siellä tarvitaan jatkuvasti sitten lisäpätevyyttä ammattitaitoisia työntekijöitä. En tätä ensimmäistä kertaa mainitse. Tämä on, tässä on paljon meille tervetullutta aineesta, mutta myöskin tarpeita muutoksille. Ja sitten kiitän vielä lopuksi mahdollisuudesta puhua täällä meidän hyvinvointiyhteiskuntamme ja eurooppalaisen mallimme säilymisen kannalta Euroopan sosiaalirahasto on yksi olennaisimpia toimijoita. Kiitokset. Ja nyt tämä puheenvuoro oli Social Platform järjestön edustaja. Nyt äh, Rouvasen Jons, verkoston äh, koordinaattori. Teillä on nyt äh, seuraavaksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos kutsusta tulla valiokuntaan puhujaksi. Aivan lyhyesti köyhyyden vastaisesta verkostosta. Me olemme itsenäisesti toimiva verkosto, taistelemme syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan ja meillä on noin 30 eurooppalaista toimijaa kautta Euroopan ihmiset suoraan osallistuvat työhömme köyhyyden vastaiseen taisteluun. Tämä tiedoksi niille, jotka eivät ole perehtyneet työhömme. Alkuun hyvin selvästi haluan todeta, että komission ehdotukset sosiaalirahastosta ovat Eurooppa 2020 strategian konkreettisempia tuloksia. Me olemme pitkään taistelleet sen, sen puolesta, että köyhyyden vastainen taistelu olisi yksi strategian keskeisistä kohdista ja näin nyt näyttäisi olevan. Me pidämme tervetulleena kahta hyvin selkeää aluetta. Ensinnäkin se, että vahvistetaan roolia, joka on köyhyyden vastaisella taistelulla. 20 prosenttia on tässä ollut tavoitteena. Toinen laaja alue, jota tuemme, on kumppanuusperiaatteen tukeminen. Ja erityisesti tällainen bottom-up lähestymistapa, alhaalta ylöspäin lähestymistapa niin, että yhteisölähtöisiä aloitteita tuetaan ja toimitaan paremmin eh, kansalaisjärjestöt huomioiden. Tavoitteita on vahvistettava. Tästä puhun myöhemmin lisää sen suhteen, mitkä tällä hetkellä ovat tavoitteet. Ja neljäs alue on se, että sosiaalirahasto yksin ei voi tietenkään helpottaa köyhyyttä. Eli koko, kaikki rakennerahastot on mobilisoitava tämän tavoitteen taakse. Näin ei kuitenkaan voida toimia, jos meillä ei ole minkäänlaista arviointijärjestelmää ja valtavirtaistamisjärjestelmää sen suhteen, että tavoitteisiin päästäisiin. Nyt tänään kuitenkin keskityn sosiaalirahastoon ensisijaisesti. Ehdollisuusperiaate on sellainen, jonka valiokunta on, onneksi on torjumassa jo tässä vaiheessa. Haluan keskittyä etupäässä siihen, mitä sosiaalirahasto voi tehdä, jotta todellakin saadaan tuloksia köyhyyden vastaisessa työssä. 20 prosenttia on todellakin keskeinen argumentti. Tämähän on uhattuna. Miksi 20 prosenttia on niin keskeinen tavoite köyhyyden torjumisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä? Kohesia, kohesiopolitiikan raportti totesi, että sosiaalisen inkluusion eteneminen on varsin hidasta. Edistystä ei ole tapahtunut edes alkuperäisissä ohjelmissa. Toisekseen vain 20, 12 prosenttia sosiaalirahastosta käytetään tähän työhön. Hyvin pieni prosenttiosuus siis. Köyhyys ja syrjäytyminen on ollut jo ennen kriisiä hyvin laajaa ja näiden säästötoimien seurauksena yhä laajempaa raportti, jossa arvioidaan kriisin sosiaalisia vaikutuksia, joka menee EPSCOn seuraavaksi, toteaa, että yli kaksi miljoonaa ihmistä on sosiaalisen syrjäytymisen köyhyyden riskissä. Tämä siis lisäksi jo olemassa oleviin lukuihin. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen syvyys on myös hälyttävää. Todellakin vakavaa aineellista puutetta kärsii yli 300 000 uutta ihmistä todellakin seurattavaa riittää. Meillä on myös köyhiä työssäkäyviä. Heidän osuutensa on lisääntynyt noin 5 prosenttiin ja tämä muodostaa noin neljäsosan eh, työikäisistä köyhistä. Eli työssäkäynti ei suinkaan takaa sitä, että pääsisi köyhyydestä. Tarvitaan uusia resursseja. Yksi vahva argumentti onkin se, että työllisyyttä on tutkittava, mutta on katsottava asiaa laajemminkin. Poliitikkojen on oltava integroituja, kokonaisvaltaisia ja vaaditaan todellakin laajempia investointeja tämän saavuttamiseksi. Tietysti vaaditaan myös alueellista tasa-arvoa, jotta päästään eri alueiden välillä tasa-arvoiseen varojen jakautumiseen. Todisteet on otettava esille. Meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen suhteen, että pääsemme tähän 20 prosentin prioriteettiin. Lisäksi haluan mainita elintarvike avun. Tällä hetkellä ehdotus on sellainen, että elintarvikeapu olisi tässä 20 prosentissa mukana. Meistä tämä on tällainen harhaanjohtava hyvä asia. Toki elintarvikeapu on hyvä asia, mutta ei se ole ydinkeino taistella köyhyyttä vastaan. Emme halua, että se korvaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaista strategiaa. Eli elintarvikeapu avun pitäisi olla lisäkohta, ylimääräinen budjettikohta. Sehän ei ole ollut rakennerahastuksessa mukana, eli haluamme tähän lisäkohdan. Toinen seikka, josta haluan puhua, on tarve selkeyttää teemakohtaisia prioriteetteja niin, että pääsemme tehokkaaseen strategiaan, jolla taistella köyhyyttä vastaan. Työllisyystavoite on tervetullut, mutta täytyy puhua myös työpaikkojen kestävyydestä ja laadukkuudesta niin, että on kunnon työpaikat ja kunnon työolosuhteet työllisyys ei ole tae köyhyydestä pääsyyn ja tässä täytyy olla tarkkana. Myös työllisyyden saatavuutta täytyy korostaa, ei pelkästään sitä, että pysytään työpaikoissa. Yksi koko ei sovi kaikille, täytyy päästä räätälöityyn malliin niin, että huomioidaan pitkäaikaistyöttömät ja myös muut ryhmät, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, erityisesti ne, jotka kärsivät monista haitoista samanaikaisesti. Haluamme olla hyvin selkeällä vesillä sen suhteen, mitä aktiivinen inkluusio tarkoittaa. Täytyy olla riittävää tulotukea, täytyy olla tukea sen suhteen, että on laadukkaita työpaikkoja ja laadukkaita palveluita. Tässä on tällainen kolmikanta yhteys ja usein myös ehdollisuudella on vakavia seurauksia köyhiin ihmisiin. Täytyy katsoa asiaa laajemminkin kuin pelkästään työllisyyttä. Toki se on tärkeää, mutta täytyy olla kokonais, kokonaisstrategia niin, että ihmiset saavat myös palveluita. Niiden on oltava saatavilla. Neljäs kohta on se, että Eurooppa 2020 strategian kanssa täytyy olla yhteinen linjaus. Totta kai sielläkin puhutaan köyhyyden vähentämisestä, mutta haluamme, että eri tavoitteet olisivat yhtä tärkeitä. Olemme huolissamme siitä, että muut ovat liian tärkeitä. Ja meidän mielestämme köyhyys ja syrjäytymistyö, syrjäytymisen vastainen työ on keskeisen tärkeää. Meidän on määriteltävä myös selkeä arviointijärjestelmä, joka todellakin arvioi sosiaalirahaston vaikutuksia. Täytyy katsoa indikaattoreita. Nämä eivät, olla, eivät voi olla pelkästään näitä kovia indikaattoreita, vaan on otettava huomioon myös eteneminen kohti syrjäytymistä, kohti työttömyyttä. Haluamme, että tämäkin olisi mukana suuntaviivoissa. Haluamme selkeämmän yhteyden sosiaalirahaston ja avoimen koordinointimetodin välille. Me, tämä usein unohtuu. Meillähän on tavoitteet, tulostaulu indikaattoreista, ja nyt on myös raportointimetodi käytössä. National Social Report. Ja tämä mahdollistaa sen, että meillä on kokonaisvaltaisempi lähestymistapa köyhyyden vastaiseen ja syrjinnän vastaiseen työhön. Ehtolausekkeen mukaan otto vaarantaa tulosten saavuttamisen ja se vie köyhyyden vastaisen työn ikään kuin sivuraiteelle. Se korostaa vain äh, finanssipoliittista vakauttamista ja se myös äh, rankaisee köyhempiä alueita ja köyhempiä ihmisiä. Ja sitten kumppanuudesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, erityisesti se, että viitataan hallituksesta riippumattomiin järjestöihin. Tässä tunnustetaan se, että järjestöillä on kokemusta työstä heikossa asemassa olevien henkilöiden, heidän tarpeittensa kanssa, syrjäytymisvaarassa olevien kanssa. Me tiedämme, miten heitä autetaan työhön ja integroitumaan yhteiskuntaan ja taistelemaan syrjäytymistä vastaan. Tällä hetkellä meillä on paljon kokemusta äh, työstä, yhteis- työstä järjestöjen kanssa, jotka käyttävät sosiaalirahastoja, mutta tästä on tulossa yhä vaikeampaa. On tärkeää korostaa kumppanien merkitystä koko prosessin ajan täytäntöönpanossa, arviossa, kun arvioidaan ohjelmien tuloksia. Kumppanuusperiaatetta on konkretisoitava, on tuettava myös teknistä apua. Totta kai se on hyödyksi, kun autamme pieniä järjestöjä, jotta ne pääsevät käsiksi rakennerahastotukeen. Tuen on oltava saatavilla helppohakuista. Voimme käyttää myös kapasiteetin rakentamista jäsenvaltiossa. Sitä voidaan käyttää myös muissa organisaatioissa ydinalueilla. Pidämme ehdotuksen yksinkertaistamisesta tervetulleena. Meidän täytyy käyttää yhä enemmän järjestöystävällisiä rakenteluita, eli könttäsummia, kiinteitä korvauksia ja niin edelleen. Tästä on tehty ehdotuksia. Puuttuva seikka liittyy viivästyneisiin maksuihin. Kansalaisjärjestöille on kovin vaikea se, että maksut eivät tule ajallaan. Sitten rajat ylittävä yhteistyö, jota, josta kukaan vielä ei ole puhunut. Ehdotukset ovat tervetulleita, mutta täytyy olla niin, että myös järjestöt pääsevät mukaan näihin rajat ylittäviin hankkeisiin helpommin. On oltava hyviä käytäntöjä ja myös on tuettava verkostoja sosiaalisella alalla. Merci beaucoup. Euh, je crois que nous... Kiitokset äh, tämän köyhyydenvastaisen verkoston äh, edustaja Roa Jonesin esitys oli varsin tyhjentävä. Ja uskoakseni nämä kaikki alustukset ovat varsin äh, hyödyllisiä keskustelun pohjaksi. Jos kansalaisjärjestöt ja työ, ja, ja muut osapuolet eivät ole mukana, ei tietenkään tilanne ole hyvä. Mutta nyt sitten lähdemme liikkeelle vuoropuheluun ja ensimmäisenä Herraman. In Sachen europäischen Sozialfonds eine Erweiterung haben. Jos halutaan Euroopan sosiaalirahastoa laajentaa, me haluamme tämän rahat, olemassa olevat rahat käytetään järkevästi fiksusti. Välttämättä lisää ei tarvita, siellä on jo miljoonia. Ja sitten on katsottava, miten tätä tehokkuutta voitaisiin parantaa. Komission ehdotuksen perusteella haluamme nyt tällaisia selkeitä tulosindikaattoreita ottaa tähän mukaan. No, was läuft dabei nicht? Und wenn wir das nicht haben, müssen wir sehen, dass ein Instrumentarium entsteht, mit denen wir wirklich sehr viel besser rechnen können. Pieni tekninen häiriö, pahoittelemme. Niin, toisekseen eh, me mm, olemme eh, esittelijä ja komission eh, sanoen todetaan, että kaikissa jäsenmaissa työmarkkinaosapuolten ja kansalaissektorin yhteistyössä on toimimisen varaa. Meidän täytyy kanavoida osa varoista myöskin kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaa. Ja sosiaali- ja työmarkkinaosapuolilla on tässä oma roolinsa näytetelmässä pitämistä hyvin tärkeänä. Täytyy parantaa, lisätä kapasiteettia, parantaa koulutus- ja kouluttautumisolosuhteita. Tässä on hyvin tärkeä huomioida myöskin työmarkkinaosapuolten rooli parlamentin päätöslauselmissa on aina peräänkuulutettu sosiaalisen kumppanuuden vahvistamista. Se on meille erittäin tärkeää täällä ja myöskin sitten jäsenmaissa varmaankin tuot oman kortenne tähän kekoon kantamaan. Elisabetille hän mietinnöstä on kysymys ja muillakin. Me haluamme, että tässä yhteiskunnallista innovaatiota tukea kuulostaa hienolta, mutta miltä se voisi sitten käytännössä näyttää? Miten, miten, mil, miten ne ovat? Mitä innovatiivisuuden varaa tässä on näissä toimissa, jossa, jos nämä innovaatiot sitten saadaan vielä arkipäivän käyttöön, niin se olisi hyvä pelkästään innovaatio sanana kuulostaa, hienolta, mutta se vaatii myöskin sitten tietyn sisältö, että miten se tullaan käytännössä toimimaan. Meidän täytyy olla täällä meppeinä pitäen kantaneet huolta siitä, että millä tavalla saimme nämä yhteiset päätöksemme sitten käytännössä toimimaan. Ja TSK ei tässä tietenkään tee poikkeusta. Ihan lopuksi täytyy todeta, että kannattaisi täältä nostaa muutama pääkohta esille ja sitten fokusoida siihen sitten niihin paremmin sitten kun tähän päästään, niin olemme varmasti taas ot, ot, ottaneeksi eh, pitkän aste, askeleen eteenpäin. Eh, Elisabeth Showta saatiin jo eilen seurata, tänään se vaan jatkuu eh, yhä yhtä kiinnostavana. Monsieur Darden, puis... Herra Darden ja sitten Rova Lisevitska. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vieraiden, vieraiden alustuspuheenvuoroista. Me olemme jo muutaman vuoden saaneet toimia heidän kanssaan yhteistyössä. Nyt sitten haluaisin eh, viitata joihinkin ehdotuksiin. Olen varsin iloinen saada niitä kuulla. 20 prosentin osuuden käyttäminen vastaisen kappalue on mielestäni hyvä ehdotus. Ja, ja siitähän on jo kokemusta viime vuodelta. Niin ikään olen iloinen siitä, että siirtymävaiheen alueet on otettu tässä esiin, vaikka vaikkapa jonkun verran asioita voitaisiin ehkä vielä täsmentää, jotta Euroopan kansalaiset voisivat täsmällisesti saada rahastosta apua tilanteelleen. Tulosten arviointi on tietenkin selvää ja, ja tärkeää ja sitä kautta saadaan käsitys siitä, miten tehokkaasti varoja ja resursseja on käytetty – mutta äh, tarvitsemme, niin kuin sanottu, kaiken tyyppisiä ehdotuksia äh, siitä, miten resursseja voidaan käyttää hyödyksi. Ja se, mistä parhaat vastaukset saadaan, on tietysti äh, itse kentältä. Varojen ja rahastojen parempi koordinaatio on myöskin tärkeää. Ja jos nyt ajattelen tässä vaikkapa globalisaatiorahastoa, niin se pätee myöskin siihen. Eri, eri rahastoja koskevat eri tavoitteet on pidettävä kuitenkin kirkkaasti mielessä erikseen, ettei roolit sekoitu, mutta silti tietysti koordinaatiota tarvitaan. Erilaisia to, menetelmiä on hyvä kehittää ja, ja ylipäätään sitä, miten kattavasti eri lähteitä käytetään. Mutta jos tässä lähdetään liiottelun tielle, niin voidaan jollakin tavoin menettää tilanteen hallinta. 40 prosentin osuus työllisyyskysymysten edist- työllisyyskysymysten edistämiseen on sinänsä hyvä asia, vaikkakin puheenjohtaja ei halunnut tätä asiaa painottaa sen kummemmin. Niin, ja, ja se, mitä ehdollisuuskysymyksen tulee, niin väkisinkin se on tässä laus otettava esiin. Rova Liedowicka. <clears throat> Bardzo często krytycznie oceniamy efektywność wykorzystania... Puheenjohtaja. Hyvin usein katsomme hieman kriittisellä silmällä sosiaalirahaston hyödyntämistä. Eilen oli hyödyllinen tapaaminen asiantuntijoiden kanssa, jossa kävi ilmi se ero, mikä vallitsee toisaalta työnhakijoiden taitotason välillä ja toisaalta työmarkkinoiden tarpeiden suhteen. On ryhdyttävä innovatiivisiin toimiin, jotta voimme nimenomaan sopeuttaa koulutuksen ja pätevyyden työmarkkinoiden tarpeisiin. Omalla alueellani olemme järjestäneet kumppaneiden kanssa hankkeen. Aina kolmen kuukauden välein alueen yritykset toimittivat meille tietoa mahdollisista tarpeistansa sen suhteen, minkälaisia työntekijöitä ja millaisilla taidoilla varustettuja työntekijöitä todennäköisesti irtisanottaisiin. Valitettavasti tämä hanke kuitenkin piti keskeyttää. Ja nyt sitten on kulunut jo yli 10 vuotta, 14 vuotta tästä hankkeen aloittamisesta ja me haluamme käyttää näitä tietoja niin hyödyksemme, että todellakin koulutetaan ihmisiä tarpeisiin meillä on olemassa tietoa, josta voimme hyötyä myös jatkossa. Eli voimme valmistautua siihen, mitä tulevaisuudessa tarvitaan työntekijöiltä. Nyt kun puhumme uudesta sosiaalirahaston äh, kaudesta, niin täytyy huomioida nämä henkilöt entistä paremmin. Rova Schröter ja sitten Rova Kihankönsä. Ja vielen dank. Um, kiitos. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset myöskin äh, vieraittemme äh, panostukseen. Jos mahdollista, mieluusti toivoisin saavani alustuksen myöskin kirjallisessa muodossa. On vaikea puuttua nyt kaikkeen. Monia konkreettisia, hyvin päteviä ehdotuksia esitettiin asetuksen parantamiseksi. Ja siksi pyytäisinkin näitä ehdotuksia myöskin kirjallisessa muodossa. Joitakin Keskeisiä aspekteja otettiin esiin ja ne liittyivät yleisasetuksen enemmänkin kuin sosiaalirahastoa koskeva asetukseen. Minulle on tärkeää se, että teidän kirjallisissa asiakirjoissanne ja kommenteissanne selkeästi kirjaa sitten ylös myös äh, sen, mihin parannusehdotukset viittaavat. Esimerkiksi yhteisrahoituskysymykset ja sen tyyppiset ehdotukset äh, liittyvät äh, selkeisiin prosenttilukuihin eri jäsenmaiden kohdalla. Esimerkiksi mainittu 20 prosenttia, tai käy tästä esimerkkinä. Monet eh, puhuivat siitä, että eh, useat jäsenmaat ovat varsin valmiita luopumaan 20 prosentin eh, prosenttiluvusta. Tähän haluaisin vielä jonkun verran lisää selvitystä. Sitten toinen seikka, joka herätti huomioni liittyy kumppanuusperiaatteeseen. Siitähän puhutaan kuusi artiklassa. Siinä mainitaan hyvä kumppanuussuhde e, tiettyjen jäsenmaiden välillä, mutta ei kuitenkaan puhuta koko Euroopan unionista. Minä olin jonkun verran hämmästynyt, että puhuitte tästä ja haluaisin vielä lisää tietoa ja, ja kommentteja teiltä. Ja sitten elintarvikeapu. Elintarvikeavun lisääminen tämänhetkisessä budjettitilanteessa on kyllä lähestulko utopia, jos suoraan sanoo, jolle sitten rahoituslähdettä löydetä muualta. Meillä on sitä paitsi kuusi jäsenmaata, jotka tällä hetkellä äh, riippuvat äh, rahastosta, äh, mutta tilanne voi muuttua vuonna 2014 heti tammikuussa. Se, että elintarvikeapu sisällytettäisiin rakennerahastoihin, voi olla tietysti yksi mahdollisuus. Se tuo jopa mukana erä edun. Sitä kautta kaikilla jäsenmailla olisi mahdollisuus päästä näiden varojen piiriin. Ja riippuvuussuhde lakkaisi olemasta sitä kautta, että asiat voitaisiin linkittää toisiinsa. Ja näin ollen kyse ei enää olisi asiasta, joka koskisi vain tiettyjä jäsenmaita, vaan kaikkia jäsenmaita kokonaisuudessaan. Ja sitten vielä aivan viimeinen kohta. Olen aika hy- yllättynyt siitä, että te puhuneet kovinkaan paljon sosiaalirahaston keskittämisestä. Jonkun verran jotkut viittasivat äh, asiaan, mutta kohdassa neljä asetuksen artikla 9 viitataan ja sitä pidetään yhtenä keskeisenä periaatteena 11 periaatteen joukossa. Millä tavoin näette asian, jolle keskittämistä toteuteta? Eikö teidän käsityksenne mukaisesti asia voi mahdollisesti jollakin tavoin hajota ja hajautua? E, ehkäpä prosenttilukuja pitäisi tässä suhteessa hieman nostaa. Madame Kinga Kunz. Rouva Kinga Kunz ja sitten Rouva Harkin. Uh, uh, Kiitos. On hyödyllistä ja tärkeää järjestää tämä kuuleminen. Ja myös seuraava. Kun nyt kuuntelin teidän kommenttejanne, niin syntyi se vaikutelma, että Meillä on tärkeä kumppanuus niiden välillä, jotka tekevät työtään sosiaalirahastoasetuksen parissa, esittelijä ja varjoesittelijät parlamentissa, ja toisaalta teidän kanssanne, jotka ymmärrätte täytäntöönpanoa ja myös suosituksia syvällisesti. Se, mitä edustaja Schröter mainitsi, tämä olisi hyödyllistä meidän kaikkien kannalta. Eli minäkin haluaisin pyytää teitä lähettämään minulle henkilökohtaisesti suosituksenne, niin voimme sitten katsoa, miten niitä voitaisiin hyödyntää tässä prosessissa. Olen myös samaa mieltä siitä, että nyt me puhumme sosiaalirahastoasetuksesta ja tässä yhteydessä on jo ryhdyttykin harmonisoimaan tätä lainsäädäntöä puiteasetuksen kanssa. Eli ne kollegat, jotka ovat regivaliokunnassa ja ne, jotka työstävät äh, sosiaalisia muutoksia ja innovaatiorahastokysymystä ovat tässä työssä mukana, niin että saamme kokonaiskuvan asetusten harmonisoinnista. Haluan myös mainita alueelliset sopimukset ja kumppanuudet kumppanuushan on yksi keskeisistä kysymyksistä tässä. Ja tärkeää on, miten sitä sitten täytäntöön pannaan ja arvioidaan komissiossa. Totta kai on helppoa puhua kumppanuudesta, helpompaa kuin todella käytännössä toteuttaa kumppanuutta. Tätä täytyy kyllä yksityiskohtaisesti vielä täsmentää. Miten alueelliset sopimukset ja kumppanuus toimii niin, että kaikki työmarkkinaosapuolet ja kumppanit otetaan mukaan. Mehän välitämme näitä kaksi tasoisia viestejä. Tarvitaan täytäntöönpanoa alueilla, jotta tehokkuus paranisi. Täällä jo todettiin, että täytäntöönpanoon pitäisi olla tehokkaampaa. Samanaikaisesti tarvimme myös vahvempaa EUn valvontaa tavoitteiden täyttymisen suhteen suhteen. Haluaisimme, että kansalliset strategiat olisivat myös tavoitteiden mukaisia ja suuntautuisivat EU 2020-strategian kanssa samaan linjaan. Pitää myös arvioida toimintaohjelmia, pääsevätkö ne tavoitteisiinsa. On myös tarpeen säilyttää suhteellisuus nykyisessä luonnoksessa, niin että on tämä 20 prosenttia prosenttiosuus siellä mukana köyhyyden vastaiseen työhön ja ohjelmiin. Sikäli kun minä tiedän, niin neuvosto ja tietyt jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan tyytyväisiä näihin ehdotuksiin, näihin sitoviin ehdotuksiin. On hyvin tärkeää, että saamme teiltä tuen sille, että pidämme kiinni näistä standardeista. Sosiaalirahasto työryhmä on työstänyt hyödylliset puitteet siitä, että päättäisiin komission kanssa vuoropuheluun ennen kuin varsinaiseen yksityiskohtaiseen laatimistyöhön ryhdytään. Yksinkertaistaminen sääntöjen tasolla niin, että sosiaalirahasto olisi helpompi myös pienille järjestöille ja se, että ollaan suorassa yhteydessä niihin yhteiskunnallisiin ryhmiin, jotka todella kipeästi tarvitsevat sosiaalirahastoa. Useat mainitsivat rahastojen harmonisoinnin. Jos meillä on hyvin monimutkaisia ohjelmia paikallisyhteisön käytössä, niin on tärkeää, että nämä ohjelmat jaetaan pienempiin osiin, koska kokonaisuushan on äärimmäisen monimutkainen. Haluaisimme siis pyytää teiltä sitä, että saamme panoksenne kirjallisesti ja toisaalta tietysti korostamme sitä, että sääntöjen toteutusta, sääntöjen noudattamista valvotaan ja huomioidaan myös sosiaalisen muutoksen ja innovaation säännöt. Rova Harkin ja sitten itse vielä käytän lyhyen puheenvuoron. Vieläkö joku muu haluaa käyttää? Rova vastaus. Ja tähän päätämme. Rohakin. And thank you to the... Kiitos, kiitos kollegoille puheenvuoroista. Muutama seikka, jonka haluaisin nostaa esille. Joku puhui täällä siirtymävaiheessa olevista alueista. Tässä on oltava joustava, mutta toisaalta varovainen. Olen täysin samaa mieltä. Ehdotus on, että otetaan vuodet 2007-2009 huomioon laskelmissa. Monet alueista todellakin kärsivät kriisistä ja nyt vasta kriisi alkaa näkyä luvuissa. Jos emme ole varovaisia, niin voi olla, että mukaan tulee näitä siirtymävaiheen kausia, jotka ovat päässeet jo kriisistä ulos, mutta sitten ei mukaan tulekaan niitä alueita, jotka vielä kärsivät kriisin seuraamuksista. Eli tässä on oltava joustava ja varovainen. En tiedä, minkälaista joustavuutta voidaan saada mukaan, mutta sitä ei voi jättää huomiotta. Kiitos myös tästä vaihtoehtoisesta sixpackista. Eli tässäkin kyllä tarvitaan vaihtoehtoja varmasti. Sitten kumppanusperiaate, jota Kinga Gall korosti. Ei riitä se, että lainsäädäntöön kirjataan kumppanuus, vaan pitää olla yksityiskohtaisempi. On tehty analyysejä sen suhteen, miten kumppanuusperiaate toimii ja niin sanotuissa uudemmissa jäsenvaltioissa asia tutkittiin vuonna 2004. Tämän asiakirjan otsakkeena oli inkluusion illuusio. Eli se varmasti kuvaa sitä, miten kumppanuus toimii ja miten, se ei, miten sen ei pitäisi toimia. Eli tämä täytyy kuroa niin, että se on vedenpitävä. Totta kai täytyy puhua myös siitä, että yhteisö alo- yhteisölähtöisiä hankkeita tuetaan sosiaalirahastosta. Monesti vapaaehtoiset ovat niissä mukana. Haluaisin kysyä yhdistelmärahoituksen roolista. Eräs kollegoista puhui myös maksuviivästyksistä. Se on keskeisen tärkeä kysymys vapaaehtoisjärjestöille. Ne usein joutuvat lainaamaan pankista rahaa ja ovat maksukykynsä äärirajoilla – Monet järjestöt eivät halua rahoitusta Euroopasta maksuviivästysten takia. En tiedä, missä tässä sy- syy piilee, kuka on syyllinen, mutta kun tähän pisteeseen asti ajaudutaan, niin kyllä jotakin on asialle tehtävä. Yksi kollegoista puhui integraatiosta ja aktiivisesta inkluusiosta niin, että työssä käyvät köyhät eivät sitten syrjäydy. Jos tästä olisi lisäajatuksia, niin mielelläni niitä kuuntelisin. Kollega puhui myös taitojen vastaamattomuudesta ja koulutustarpeista. Eilen Mohan Sahtie isännöi Sedefopin illallista ja heiltäkin olemme saaneet tietoja. On paljon työntekijöitä, jotka ovat toisaalta ylipäteviä, toisaalta alipäteviä. Totta kai täytyy huomioida päätöksissä ja koulutusalalla erityisesti alueellinen ja paikallinen panos. Haluaisin kuulla, mikä on teidän näkemyksenne tästä ja mikä voisi olla jonkinlainen yleissuuntaus. Um, Madame Bastos, Madame la rapportrice, vous souhaitez äh, Rouva esitteli, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä vai koko keskustelun lopuksi? Rouva Bastos ja sitten minä itse. Ja sen jälkeen puheenvuoro taas menee asiantuntijoille. Rova vastus. Puheenjohtaja, kiitokset varsin mieluusti. Olen mukana tässä keskustelussa, se on äärimmäisen tärkeä siksi haluaisinkin esittää kiitokset ja onnittelut kollega Rova Moran Sartielle, joka on varsin myönteishenkisesti käsitellyt tätä kysymystä ja niin kuin jokainen pystyy huomaamaan sosiaalirahasto ja yleisasetuksen kumaaminen on tärkeä aihe. Tavoitteet ovat varsin suuria. Niihin on nyt kurotettava täyspainoisesti. Euroopan sosiaalirahaston tarjoamat mahdollisuudet nimenomaan rahoituksen osalta, jotta nuoria saadaan mukaan työmarkkinoille – ja ylipäätään pystytään laskemaan työttömyysprosenttia tällä äh, dramaattisella hetkellä. Monissa jäsenmaissahan tilanne on täysin äh, <clears throat> surkea. Myöskin ammattipätevyyteen äh, investointi, liikkuvuuden, liikkuvuuteen kannustaminen ja myöskin ylipäätään pätevyyskysymyksen pureutuminen on seikka, jonka avulla on mahdollisuutta lisätä äh, kilpailukykyä. Äh. Ja niin kuin tiedätte, äh, koulutukseen halutaan jatkuvasti panostaa yhä enemmän. Mitä taas tulee tilanteeseen 2020 mennessä erilaisilla alueilla – se edellyttää sitä, että tavoitteet sovelletaan ja sovitetaan eri alueiden mukaan. Myöskin läheisyysperiaatetta on tässä yhteydessä hyvä pitää mielessä, koska loppujen lopuksi kansalaisethan tarvitsevat varoja ja, ja se on perustava luokka oleva vaatimus. Eri sosiaali- ryhmät ja, ja eri ryhmät ylipäätään tarvitsevat näitä varoja. Täällä puhuttiin paljon myöskin ehdollisuusperiaatteen soveltamisesta ja siitä, ettei sitä ole hyvä hyväksyä. Toisaalta taas yksinkertaistaminen ja, ja sen vahvistaminen, se on äärimmäisen hyvä asia ja, ja siksi näenkin asian sellaisen äh, kannalta, joka on jo muutenkin joutunut äh, tiukkuus- ja kiristystoimien kohteeksi. Millä tavoin tämä ehdollisuuslausekkeen avulla on mahdollista äh, päästä eteenpäin? Tämä kysymys tuli mieleen, niin kun puhuttiin niin sanotuista siirtymävaiheessa olevista alueista. Ja vielä aivan lopuksi eh, kumppanuuskysymykset, eh, työmarkkinaosapuolet. Eh, on hyvä, ottaa huomioon tasapuolisesti kaikki asian osaiset, kun pyrimme jakamaan käytössä olevien rahastojen varoja oikeudenmukaisesti ja, ja mahdollisimman hyvin. Ja, ja tässä ajattelen nyt nimenomaan sitä, että <clears throat> sosiaalirahaston varat tulisivat jaetuksi kaikkia tyydyttävällä tavalla faire quelques observations. Mais avant... Kiitokset. Äh, haluaisin itsekin vielä esittää äh, muutaman kommentin, äh, mutta muistutan teitä kahdesta uudesta esityksestä kohdasta. Meillä on nyt täällä asianosaiset esityksestä kohtaan liittyen. Eilen jo käsittelimme asiaa. Ja niinpä uskon, että koska eilen käytimme keskusteluaikaa, niin, niin saamme sen tänään kyllä läpi käydyksi. Tämä liittyy Euroopan koulutus- ja hallintoneuvostoon. No niin, nyt sitten omiin kysymyksiini. Minun mielestäni tämän tyyppisissä kuulemistilaisuuksissa on myöskin tarkasteltava sitä hetkeä, jolloin todella ryhdytään neuvottelemaan monivuotisista <clears throat> säännöistä, jotka, jotka säätelevät rahastojen toimintaa, eikä nähdä asiaa liian yksisilmäisesti. Tässä hengessä, jos tarkastelen yksinkertaistamisajatusta, täällä jo todettiin, että yksinkertaistaminen on tärkeää. Se on kuitenkin asia, joka edellyttää sitä, että se todella pysyy pystyssä vahvasti ja tukevasti. Jos rakennerahastojen hallinnointia ja kehity- ja sosiaalirahaston hallinnointia tarkastellaan, niin se edellyttää hyvää hallinnointia. On aivan itsestään selvää, että kaiken tämän on oltava oikeassa tasapaino, tilassa, mutta jos taas ajattelen Ile-Francein aluetta, eh, vaikkapa, eh, joka itse tunnen, niin, niin se on osoitus siitä, että hallinnointi ei eh, ole lainkaan toivotulla tasolla ja, ja, mahdollista, ja on hyvinkin paljon mahdollista parantaa nimenomaan hallinnointikysymyksiä. Monet toimijat peräänkuuluttavat yksinkertaistamista, ja siihen on puututtava sekä prosessi alku- että loppupäässä. Se edellyttää myöskin valvontaa. Ja kun tätä kaikkia nyt tarkastelee ja miettii, niin mietinkin sitä, että miten Euroopan unioni toimii saralla, jolla sillä on kaikkein laajimmat toimivaltuudet ja mietin nyt erityisesti joitakin jäsenvaltioita. Nimittäin puhun nyt kilpailu kysymyksistä ja valtion apu kysymyksistä tähän liittyen. Meillähän on olemassa niin sanottu minimisperiaate, jonka perusteella on mahdollista suhteuttaa valvontaa ja valtion tukien käyttöä erilaisten summien yhteydessä. Ei tässä sen kummempaa, halusin vaan, että muutkin miettivät ja pohtivat tätä asiaa. Ja sitten toinen asia, joka liittyy ehdollisuusperiaatteeseen. Kun siitä puhutaan, siihen liittyy makroekonominen puoli, mutta myöskin toinen puoli, eli teemakohtainen, temaattinen ehdollisuus. Ja nyt haluaisinkin teidän kanssanne yhteistuumin pohtia sitä, onko Euroopan unioni riittävän rikas toteuttaakseen itse laatimansa strategiat, koska jos näin ei ole, niin tämä on kaikki turhaa. Sitä varten tarvitaan todella tiukkaa taisteluhenkeä ja esimerkiksi alueiden komitean kanssa tästä olisi hyvä puhua enemmän. Eli tuntuu siltä, että jotkut lähtevät jo liikkeelle tappion mielialan valtavana, jollei tästä päästä eteenpäin me saa ikinä strategiaa käytännössä toteutetuksi. Tämä on oma henkilökohtainen kantani. En, en puhu nyt sinänsä puheenjohtajana, mutta toivoisin kuitenkin, että asiaa tarkasteltaisiin myöskin tästä näkövinkkelistä. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on todella saatava tiukka kanta asiaan, koska muuten peli on pelattu. Ajattelen äh, eri alueita, vaikka baaria ja, ja, ja muita. Jotkut ovat väittäneet, ettei kaupunkikysymyksiä ole lainkaan käsitelty. Ei se ole totta ja sama koskee köyhyyden vastaista kamppailua. No, tämä tästä. Encore plus les pieds dans ja nyt sitten vielä hieman lisää pötköä pesään, nimittäin olen todella aika äh, <clears throat> hankalassa tilanteessa. Meillä on täällä asiantuntija, Rova Schröter. Jotkut ovat todenneet, että, että Euroopan sosiaalirahastoa ei pidä kokonaan erottaa muusta kokonaisuudesta, vaan, vaan otettava myöskin yhteisiä osia ja linkitettävä sen muihin kokonaisuuksi. Ja kun tarkastellaan nyt jaksoa, joka on päättymäisillä, niin miten me olemme tämän jakson aikana oikeastaan saaneet liikkeelle? Ajattelen nyt tilannetta aina vuoden 2002 jälkeen. Mitä on tehty? Mitä on tehty rakennerahastojen puitteissa meidän on oltava joustavia. Sinänsä monivuotiset suunnitelmat ja ohjelmat ja oikeudellinen näkyvyys, avoimuus ja niin poispäin, ne ovat kaikki hyviä asioita, mutta kuka ottaa esimerkiksi suhdanteet huomioon? Kuka vastaa tästä? En usko, että neuvosto on noin vain valmis hyväksymään mitä suhdanteisiin pohjaavaa globalisaatiorahastoa tai, tai muuta. Ja entä, entä, entä euroalueen vahvistuminen? Sitä on odoteltu jo 15 vuotta. No niin, entä sitten, mitä tehdään sillä rahalla, mitä jäsenmaat eivät käytä? Ja sitten vielä kumppanuusasia jäsenmaat ovat varsin epätasa arvoisia. Joissakin maissa asiat rullaavat, toisissa taas ei. Joten uskotaan, että sosiaalirahaston kautta kumppanuusperiaatetta on mahdollista syventää ja parantaa ja ottaa uudet per, hienot periaatteet, benchmarking, hyvä hallinnointi ja niin poispäin käyttöön. Toivottavasti tämä kaikki on mahdollista toteuttaa. Mutta äh, niin kuin sanottu, tässä omia ajatuksiani asiasta. Ikävä, että jotkut joutuivat jo poistumaan paikalta. Nyt vastauksiin ja lähdemme nyt äh, toisessa järjestyksessä liikkeelle. Ja ensimmäisenä Rova Jones, pari-kolme minuuttia. Nyt eh, en tiedä, onko se mahdollista, mutta pyritään siihen. Uh, thank you very much. Yes, I mean, an awful lot of points obviously have been raised. Tässähän on koko joukko asioita nyt esillä muutamassa minuutissa. Vaikea kaikkea kattaa. Eh, lähdetään tästä, eh, tästä Äh, ensinnäkin elintarvikeavusta liikkeelle. Äh, me on meille erittäin varsin, varsin äh, tärkeä. Ai, se, sitä rahoitettiin maatalousrahastosta, maatalousvaroista. Ja nyt se saadaan sitten tietysti rakennerahastojen piiriin tuoda sellaista, mitä jostain ennen rahoitettu muualta. Silloin saattaa vaaran olla se, että, että että muualta sitten taas vastaavasti niin pistetään, eli juuri tästä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisesta to- torjuntatyöstä vaikkapa. Tässä on kaksi eh, vaihtoehtoa, otetaan se ulos, mutta eh, jääköön sinne, mutta lisätään sitten määrärahoja myöskin, eikä sitten toisaalta jyvitetä tätä muualta. Tämä social eh, platform, social platform varmaan tätä meidän kanssamme tulee myöskin ajamaan. Mitä sitä tulee tähän temaattiseen keskittämiseen, se on hankala kannatamme toki tällaista Eurooppa 2020 periaatteiden tavoitteiden kanssa näiden hankkeiden yhdenmukaistamista, mutta se on hyvin hankala sitten taas vastaavasti syrjäytymisen vastaisen taistelun kannalta kohdentaa liikaakaan. Me tarvitsemme tämmöisen laajakanta, laaja-alaisemman lähestymistavan ja ylipäätänsä kauaskantoiset köyhyyden vähentämistavoitteet ja, ja, tietysti ei voida rajoittaa pelkästään työllisyyteen ja koulutukseen, vaikka ovatkin tärkeitä. Köyhyys ei vähene tietenkään sillä, jos työpaikkoja yksinkertaisesti ei ole, mutta jos taas toisella ihmisiä sitten autetaan muuten löytämään paikkansa yhteiskunnassa ja osallistumaan sen toimintaan, se vaatii sitten hiukan laajempaa lähestymistapaa kuin pelkästään työllisyyteen ja koulutukseen käsityöhön mihin tähän yhteiskunnalliseen innovointiin tulee, sosiaalinen innovointi siitä, siihen haluaisin tarttua. Täytyy muistaa, että se on tällainen isku, iskusana tätä nykyään, mutta tarkoituksenahan on sitä sillä varjolla sitten lähinnäkin leikata julkisia palveluja. Ei välttämättä siitä koidu suoraa hyötyä. Tärkeintä on mm, huomata, mikä toimii, mikä ei, ja sitten hyvin tiukasti näitä näistä pitää kiinni ja tällaiset erilaiset sosiaaliturvajärjestelmien eri puolustamistoimet ovat köyhyyden vastaisessa torjuntatyössä olennaisia. Sitten tietysti rahoitushallinto on tärkeä muistaa, tätä pitää terävöittää esimerkiksi, että maksatukset tulevat ajoissa ja pitäisi koko rahoitusta saada etupainottaisemmaksi kautta linjan. Tämä on jotakin, aika monia konkreettisia toimenpiteitä onkin jo ollakin toteutettu eri jäsenmaissa ja sillä tavalla pyritty tätäkin asiaa sitten valtavirtaistamaan tähän asetukseen. Kumppanuus on lopuksi aivan olennainen seikka meidän kaipaamme osapuolten välistä vuoropuhelua sekä kansallisyhteiskunnan että työmarkkinaosapuolten välillä. Ja ajatellaan näitä käytännön sääntöjä, tarvitsemme kattavan tällaisen ikään kuin käsikirjan esimerkkeinen muineen. Onhan jo esimerkiksi julkisten hankintojenkin osalta tällainen käsikirja olemassa. Siellä ovat sitten myöskin nämä sosiaaliset ulottuvuudet hyvin esillä komission laatimana. Seuranta ja valvonta on erittäin tärkeää myöskin, että pitää kytkeä sitten pidemmän aikavälin tavoitteisiin, 2020 tavoitteisiin kansallisten reformiohjelmien toteuttamisen yhteyteen niitä kytkeä, kytkeä niin oli tarkoituskin, mutta näin ei toistaiseksi jo lainkaan tapahtunut jos ajatellaan ylipäätänsä eurooppalaista politiikkaa ja politiikan tekoa, niin nämä ovat kynnyskysymyksiä sen kannalta. Kiitokset. Ja sitten se päästä herra Hödavidansio. Uh, many points to... Kiitos puheenjohtaja. Monia seikkoja nostettiin esille, joten on hyvin vaikea tietenkään vastata kaikki, kaikkiin kysymyksiin. Pahoittelen tätä mielelläni olen yhteydessä niihin, jotka haluavat täsmällisempiä vastauksia vielä myöhemmin. Totta kai me puhumme tärkeästä välineestä pitkän aikavälin strategiassa. On tärkeää saada tietoa kentältä siitä, miksi tähän välineeseen ei ole aina turvauduttu, koska erot alueilla ovat kovin suuria, aloitteen välillä ovat suuria asiantuntijoita paikan päällä on kuultava. Mahdollisia syitä tälle tilanteelle on ensinnäkin tiedon puute. Kohesiorahaston suhteen tiedän, että on keskitettyjä virastoja, jotka pyrkivät edistämään kohesiorahaston käyttöä. Ja taas toisissa maissa toimitaan hieman tapauskohtaisemmin. On yrityksiä tai organisaatioita, jotka toteavat, että no, rahoitusta olisi saatavilla ja haenpas sitä. Eli käytäntöjen tasolla on kyllä tiedon levittämisessä tarvetta Euroopassa. Hakemusten monimutkaisuus on myös yksi ongelmakohdista. On olemassa tiettyjä minimisääntöjä. Kenties tämä voisi olla hyvä sääntö, yksinkertaistaminen, könttäsummat, standardi, maksut ja niin edelleen. kaikilla organisaatioilla ja yrityksillä ei ole mahdollisuuksia, ei ole resursseja hakea rahoitusta, eikä niillä ole välttämättä riittävästi tietoakaan. Kumppanuuskysymys. Tämähän on nostettu jo aiemmin esille ja se on keskeinen aihe, äärimmäisen tärkeä asia. rahoituksen näkökulmasta sosiaalirahasta on äärimmäisen tärkeää ja pitkän aikavälin vaikutukset niin ikään. Odotamme kovasti yhteistyön jatkoa kanssanne ja lähetämme kyllä käytännön tietoa. Kiitos. Merci euh, pour euh, le... Kiitokset. Seuraavana rouva Lei, olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Kuuntelin korvat höröllä muiden puheenvuoroja ja kommenttejanne. Ja äh, olen näistä saanut paljon irti. Kiitos hyvistä ideoista. Muutama äh, kysymys esitettiin suoraan. Äh, voimme lähettää teille äh, äh, kantamme kokonaan tähän asetus, asetuspakettiin kolme seikkaa, jotka mielestäni ovat kaikkein olennaisempia, mitä tulee yksinkertaistamisen meidän kannaltamme. Meiltä kysyttiin, mitä me haluaisimme painottaa tässä yksinkertaistamisessa, mitä sieltä haluaisimme nostaa muita tärkeämmiksi. Eli meillä on tämmöistä e-kohisio-aloitteissa, e-, e-, e-, miksi näin? koska olemme asiasta tehneet tutkimuksen jäsenmaissa. Meillä on esitettynä 105 yks, yksinkertaistamistoimenpidettä. Sieltä yksi ekohisio on yksi tarkeimmista esimerkkinä yrityksissä, yritykset taistelevat paperityön kimpussa, ei siellä ole taitoa eikä voimavaroja, eli siltä osin voitaisiin huomattavasti toimia yksinkertaista. Siitä vielä on enemmänkin tietoa, sikäli joku on kiinnostunut. Sitten kysymys tästä innovaatioista. Nämä näiden kvalifikaatiotoimien innovatiivisuuden lisääminen oli se kysymys nämä äh, meidän pitäisi vastata äh, ruohonjuuritason tarpeisiin, eli äh, se, miksi, miten ihmiset saataisiin työmarkkinoille niihin tehtäviin, joihin heillä on ammattitaito ja ammattipätevyys. Sitä tulemme sitten vielä jatkamaan tämän asian pohdiskelua kirjallisissa asiakirjoissamme, jotka kohtsillaan ovat jaossa. Meillä yrityksellämme OFMlle on, on tärkeä nämä, näiden äh, toimenpiteiden äh, toteuttaminen. Me äh, nojaudumme alueellisiin PK-yritysverkostoihin ja käsityöläisverkostoihin. Useimmissa maissa tällaisia on, ja ne ovat hyviä tällaisia välittäjiä, organisaatioita, ja ja hyvinkin äh, edustavia ajatellen tätä arjen äh, taloutta ovat äh, kyllä ansanneet paikkansa tässä panuusyhteistyössä. Mm, Suurkiitokset. Ja kukaan ei yritä puheaikoja. Loistavaa sitten vielä EAYstä. Viimeinen puhuja. Minä kyllä ehkä tarvitsen hieman yli viisi minuuttia, tai olisin tarvinnut ainakin. No niin, te kostitte nyt muurahaispesää. Todellakin otitte olennaisen e, asian esille, rahastojen tehokas käyttö ja mitä tehdään e, sille rahalle, mitä ei ole käytetty, hyvä hallinnointi ja tämän tyyppiset kysymykset. Nyt e, itse jäsenenä Euroopan sosiaalikomitean jäsenenä olen miettinyt tätä asiaa ja olemme niin ikään pureutuneet rahastojen käyttöön. Tämähän on ikään kuin kolmikanta mallin perustuva hallinnointi. Nyt jos äh, halutaan äh, peräänkuuluttaa hyvää hallinnointia, se edellyttää myöskin seurantaa, monitorointia, niin kuin sanotaan, sekä etu- että jälkikäteen. Jotkut äh, peräävät meiltä neuvoja, niin kuin täällä nyt todettiin, neuvoja tässä ta- dramaattisessa taloudellisessa kriisitilanteessa. Kaksi vuotta sitten tehtiin päätös siitä, että sosiaalirahasto tulee olemaan yksi taloudellisen kriisin ulospääsymahdollisuuksista. Nyt kuitenkin Ekosokissa on todettu, että joustavuus nimenomaan rahaston käytön yhteydessä on hyvä, mutta kuitenkaan rahaston varoja ei ole voitu käyttää. Jotkut maat ovat jopa jumiuttaneet kokonaan näitä käyttömahdollisuuden. Tämä on asia, jota pitää seuraavalla jaksolla ja seuraavan jakson aikana tarkastella. Sosiaalirahasto näyttäisi oleva ainut rahasto, jossa nimenomaan sosiaalipoliittisia kysymyksiä painotetaan ja jota todella myöskin käytetään. Mutta nyt kuitenkin hallitusten edustajat ovat usein valitelleet sitä, miten vaikeaa ja byrokraattista monimutkaista esimerkiksi yhteishallinnointi on. Ja tämä heijastuu alueille. Usein asiat etenevät hitaasti, he joutuvat byrokratian rattaisiin alueilla, mutta tässä tarvitaan poliittista visiota ja myöskin poliittista halukkuutta ratkaista asiat. Esimerkiksi Kreikassa ei ole käytetty riittävästi sosiaalirahaston varoja maan auttamiseen, eikä sitä tehdä vieläkään. Ja, ja samaten Portugali, Espanja ja muut maat tulevat perässä. Eli tässä osa vastauksesta niin eh, teidän pohdiskeluunne puheenjohtaja, eli miten tästä eteenpäin? No, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä? On otettava edistysaskeleita. Meillä on jo päätös budjetista ja, ja nyt on mietittävä, mikä osa otetaan käyttöön, jotta tiettyjä alueita voidaan auttaa ja avittaa pääsemään pois kriisin pyörteistä. Ajatellaan vaikka Kreikkaa tai, tai muita maita. Mehän olemme pystyneet paikan päällä auttamaan kumppaneitamme. Ja, ja niin kuin ymmärrätte, työmarkkinaosapuolet, ammattijärjestöt ja muut ovat tässä kokonaisuudessa tärkeässä asemassa. Ja niin kuin sanoitte, puheenjohtaja, puhutte tuosta suhdanteisiin sidotusta rahastosta. Se on tietysti yksi mahdollisuus, mutta meidän on toimittava johdonmukaisesti ja pysyttävä raiteilla niin sanotuksi, sanot, akseni, temaattinen keskittyminen, te- teemoittain toteuttava keskittyminen on mahdollista, mutta se edellyttää yhteistä strategista viitekehystä ja, ja selkeitä määrittelyjä. Ja asiat on pohdittava eri tavoin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla. Tämä sitä silmällä pitää, että johdonmukaisuus voidaan taata. Ja tähän voidaan tietenkin nyt liittää myöskin painopistealueet ja resurssit. Mutta selvää on, että, että meidän on mietittävä myöskin, miten paljon tilanne on muuttunut siitä, kun rahastot luotiin. Onko mahdollista mahdollisesti, mahdollisesti lisätä myöskin muiden rahastojen varoja samaan kokonaisuuteen? Te viittasitte elintarvikeapuun ja, ja siinä yhteydessä tätä voidaan tarkastella. Eli jotain otetaan pois ja jotain lisätään, jotain muualta tulevaa lisätään. Mutta summa summarum, meidän on hyvä pitää kiinni jo olemassa, olevas, olemassa olevista eh, mahdollisuuksista ja, ja pyrittävä siihen, että mitään ristiriitaisia päätöksiä tehdä, kuten esimerkiksi, että joku ohjelma kokonaan lakkautettaisiin. Ja vielä yksi asia haluaisin nimittää erittäin painottaa tarkkailukeskusten merkitystä tahojen, jotka harjoittavat tämän tyyppistä toimintaa, erilaiset yritykset ja muut. Me tarvitsemme yrityksiä tällaista toimintaa toteuttamaan. Meillä on jo paljon paikallisia alueellisia tarkkailukeskuksia ja tämä kaikki on nyt liitettävä kokonaisuuteen. Tämä president. Sitten esittelijä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin kaikki puheenvuorot huolellisesti ja kysymykset ja vastaukset. Me teemme yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja vierailijatahojen kanssa muutoinkin säännöllisesti. Keskeistä työssämme ovat seuraavat seikat. Ensinnäkin me näytämme olevan yksimielisiä siitä, että täytyy keskittyä poliittisiin eurooppalaisiin työllisyystavoitteisiin. Meidän täytyy keskittyä ammatilliseen integraation ensinnäkin. Ja tämä on aivan keskeisen tärkeää. Useat teistä mainitsivat tämän seikan kuulemisessamme. Myös jäsenet sen nostivat esille, erityisesti Thomas Mann. Meille tämän täytyy toimia jonkinlaisena tehokkuuden velvoitteena. Näissä tavoitteissa, kuuntelin kyllä hyvin tarkasti Rowan Johnson puheenvuoron, on myös uhka, joka sisältyy 20 prosenttiin ja solidaarisuuspolitiikkaan, köyhyyden vastaiseen taisteluun. Tästä seikasta keskustellaan tällä hetkellä myös neuvostossa. Ja aiheen tiimoilta varmasti keskustelua käydään jatkossakin. Toinen seikka on tehokkuus. Siihenhän me kaikki pyrimme. Useat tämä mainitsevat. Haluaisin vielä viitata kumppaneihimme. Tietenkään taloustilanne ei ole helppo. Meillä on erityiset työskentelyolosuhteet, metodit, tarvitaan yksilökohtaisia vastauksia. Eli kohderyhmät ovat sellaisia, että ne ovat usein hajallaan. Ikään kuin kohde eh, pakenee politiikan teon keskiöstä. Ja tässä nimenomaan työmarkkinaosapuolet ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa, onpa sitten kyse AY-järjestöistä tai kansalaisjärjestöistä. Me emme enää puhu massasta, suuresta massasta, vaan puhumme yksityiskohdista. Jos me haluamme tehokkuutta, niin vaaditaan yksilötason ratkaisuja itse kullekin. Kolmas seikka on ennakoiminen. Järjestöt, AY-väki ja myös jäsenkollegat tämän totesivat. Ennakointi ei suinkaan ole helppoa. Totta kai meillä on virastoja, keskuksia. Me teemme CDFOPin kanssa muun muassa yhteistyötä. Ammattikoulutuksessa vaaditaan ennakointia, jotta integraatio tapahtuisi onnistuneesti niiden suhteen, jotka nyt ovat syrjäytymässä. Työsarkaa kyllä riittää, jotta tämä taistelu voitetaan. Täytyy sanoa, että ei ole helppoa saada liikkeelle yritysmaailmaa hallintoa ennakoivalla tavalla. Vaikkakin tarvitaan joustavuutta, niin meillä on tavoitteet määriteltynä vuoteen 2020 saakka. Kaikki kuitenkin katsovat asiaa lyhyellä aikavälillä, eli meidän täytyy saada näitä perspektiiviä hieman pidemmäksi työnnettyä. Sosiaalirahastossa nimenomaan inkluusio, syrjäytymisen vastustaminen on tärkeää. Yleisasetuksessa ongelmana on se, että sosiaalirahastosta määritellään tietty prosenttiosuus kohesiorahastolle. Totta kai elintarvikeapuohjelma on sosiaalirahaston sisällä. Tämän te mainitsittekin. Mutta tässähän on yläotsake myöskin, eli aika vaikea tässä on saada liikettä aikaiseksi. No sitten rahastojen käyttö. Olen tutkinut, mitä monissa maissa tapahtuu, monilla alueilla tapahtuu sosiaalirahaston hyödyntämisessä – nyt elämme vuoden 2012 alkua ja loppu on edessä 2013, eli lähestulkoon 30 prosenttia varoista on nyt jo maksatettu, 30 prosenttia on sidottu ohjelmille, jotka päättyvät vuonna 2013, ja tästä jää vielä lähestulkoon kolmannes varoja, joilla pitäisi tukea sellaisia hankkeita, joihin nyt sidottaan varoja, jotka päättyvät vuonna 2013. Me havaitsemme, että on todellakin viivästystä hankkeiden laatimisessa ja paljon on työsarkaa vielä. Yhteistyötä on tehtävä, jotta nämä rahastot tulevat hyvin käytetyiksi ja kumppanuus kaikilla tasoilla on tarpeen. Lopuksi, puheenjohtaja, voin yhtyä 300 prosenttisesti analyysinne kohesiopolitiikasta ja paikallisesta täytäntöönpanosta. Tiedän, missä määrin alueet haluaisivat paikallispolitikointiin käyttää näitä eurooppalaisia varoja. Jos me emme taistele Euroopan tasolla, niin todellakin sitten joudutaan ongelmiin. Kiitos. Kiitokset. Saimme tällä tavalla tämän esitysistan kohdan nyt käsittelyksi. Ja Ja lähi, lähipäivinä kai saamme esittelijältä myöskin kirjallisen tekstin ja sen jälkeen jatkokäsittely seuraa. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan ja meillä on kyseessä ehdokkaiden kanssa käytävä keskustelu. Ehdok- henkilöt ovat ehdolla Euroopan koulutussäätiön hallintoneuvostoon. Euroopan parlamentin asiantuntijoiksi. On todella miellyttävää äh, saada vastaanottaa äh, <clears throat> oma edeltäjäni tänne toiselta puolelta. Niin, niin kuin tiedät, Euroopan parlamentin nimeä äh, kolme hallintoneuvoston jäsentä. Heillä ei kuitenkaan ole äänestysoikeutta. He toimivat Euroopan koulusäätiön hallintoneuvostossa. Monsieur euh, Krastapoulos. Herra Pastapoulos ei ole enää kolmatta kertaa äh, ehdokkaana. Parkin äh, on valmis jatkamaan kautta. Hän ei ole kuitenkaan nyt läsnä, mutta muut kaksi ehdokkaistamme on läsnä ja niinpä ehdotankin, että otamme ensin käsittelyyn herra Jean-François Messierin, joka on poistuva edustaja. Ja koska <clears throat> säätiön sääntöjen mukaan on mahdollista uusia kausi olemme pyytäneet häntä nyt tänne ja teillä on mahdollisuus nyt käyttää puheenvuoro asiasta liittyen mandaattinne uusimiseen. Olemme tyytyväisiä siitä, että kokemuksenne täällä ja säätiössä voidaan tällä tavalla käyttää hyväksi. Oh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä toivon äh, saada uusia mandaattini kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi, äh, että säätiön säännöt, koulutussäätiön säännöt uusittiin äh, vuonna 2008 joulukuussa ja kolme vuotta sen jälkeen voidaan todeta, että tilanne on varsin hyvällä tolalla – Ensinnäkin noin globaalisti ajatellen koulutuskysymyksiä ja, ja sääntöjä. Tämä on poliittisesti suuri haaste maille, jotka joko ovat naapurussuhteessa unionin tai ovat hakijamaita tai tulossa mukaan Euroopan unioniin. Tämä on varsin ajankohtainen aihe. Ajattelen nyt vaikkapa transatlanttisia suhteita ja magreb maita Koulutuskysymykset ja nimenomaan nuorten koulutus on yksi keskeisimmistä kysymyksistä ja niihin säätiö pureutuu. Jo kolme vuotta säätiö on organisoitunut varsin mallikkaasti ja, ja tiivistänyt työtä. Ja olen sitä mieltä, että meiltä löytyy todellista tunnustettua ammattitaitoa ja ja tietämystä myöskin rahoituksesta. Tämän tyyppinen asiantuntemus, vaikka me itse mitään rahoitakaan, on kuulan arvoista. Meillä on myöskin mahdollisuus ottaa suoraa yhteyttä poliittisen päätöksenteon piirin ja se on hyvin hyödyllistä me pyrimme myöskin johdonmukaisesti seuraamaan Euroopan, Euroopan unionin harjoittamaa politiikkaa, Kööpenhaminan kriteereitä esimerkiksi suhteessa naapurusvaltioihin. Ja perustamme toimintamme siis todellisen tilanteeseen, faktoihin niin sanokseni. Eli kolme vuotta – on kulunut ja, ja säätiö on uudistanut toimintatapaansa ja myöskin kumppanuutta ja vahvistanut yhteistyötä. Olemme siis varsin tunnustettu laitos. Ja vielä kolmanneksi asia, joka on myöskin Sara Parkinsia kiinnostaa. Me pyrimme löytämään oman paikkamme ja, ja myöskin luonnollisesti haluamme antaa tietoa Euroopan parlamentin suuntaan. Syyt ovat varsin yksinkertaiset. Kyse on tietysti investoinnista, mutta mielestäni se on sen arvoinen. Itse henkilökohtaisesti vastaan koulutus- ja koulutuskysymyksistä ja inhimillisistä resursseista. Itse olen raskasta alueelta, joka tällä aika suoraan jo otettiin tarkastelukohteeksi ja mainittiin. Mutta niin kuin sanottu, olin ammattikoulutussäätiön eurooppalaisen järjestö puheenjohtaja. Minut valittiin kyseisen instanssin puheenjohtajaksi ja, ja se vastasi nimenomaan samantyyppisistä asioista. Ja kuten sanottu, mieluusti jatkaisin toimessani ja, ja tukisin myöskin Euroopan parlamentin ja valiokunnan työtä säätiössä. Kiitokset. Ehdotan, että kuulemme nyt toista ehdokasta ja, ja sen jälkeen vaamme keskustelu mahdollisia kysymyksiä silmällä pitäen. Ja nyt sitten äh, mieluusti näen teidät täällä. Herra Andersson, äh, olen varsin iloinen siitä, että, että olette paikalla ja, ja valmis myöskin äh, olemaan ehdokkaana hallintoneuvoston jäseneksi. Olkaa hyvä. Eh, thank you. Eh, kiitos, kiitos. Mukava täällä olla taas ja tavata vanhat eh, tutut kollegat, joiden kanssa tuli vietetyksi muutamakin yhteinen työvuosi, 14,5 tarkkaan lukien en ole sen koommin täällä naaman näyttänyt. Siitä on yli kolme vuotta kohta, kolme vuotta kohta 2009, mm, niin tuon vuoden heinäkuussa siis olin viimeksi Strasbourgin täysistunnossa sen koommin, en ole jalollani parlamenttiin astunut. Ja nyt on todella kiva, mukava palata tänne ja tähän valiokuntaan vallakin Parlamenttihan on äh, tärkeä toimielin, mutta minulle se toimi myöskin äh, yliopiston korvikkeena. Täällähän oppii valtavasti sinä aikana, kun saa täällä jäsenenä olla. Tämä on tällainen äh, yliopistoelämää vastaava kokemus, niin kuin olen Ruotsissakin aina ihmisille sanonut enhän minä ky- kykene äh, tähän, tämän säätiön yksityis, työn yksityiskohdista mitään sanoa. Toki olen äh, äh, sen työstä ja tehtävästä perillä, mutta muutama sana, miksi, olisi, miksi haluan sinne hallintoneuvostoon ehdokkaaksi. Se juontaa tästä Euroopan tämän päivän haasteista. Usein en sivua ongelmista, puhun enemmänkin haasteista. On siinä samalla tulee antaneeksi ymmärtää, että katsoo eteenpäin, kun ongelmiin ratkaisu etsitään. Nämä haasteet liittyvät työttömyyteen, työttömyysasteisiin, mutta myöskin ö, ö, yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin haasteisiin lähinnä rahoituksen kautta – Toisissa maissa haasteet ovat isommat kuin toisissa, mutta jokaisessa maassa mm, ne ovat esillä. Parlamenttiurani päät, äh, äh, äh, päätettynä, päätettyä, niin en suinkaan jäänyt laakerille lepäämään. Olen palannut kyllä työelämään. unohdin CVstä niin mainita 16 vuoden opettaja kokemuksen oli myöskin tässä, kun mainittiin tämä sosiaalirahasto, istuin, istuin aikoinaan Ruotsin vastaavan elimen ah, hal, hallituksessa. Sitä ei enää ole semmoisenaan olemassa, mutta kumminkin sielläkin tuli istutuksi. Yksi päähaasteista kiteytyy koulutuksen. Nyt olen Helsingin opetuslautakunnassa, koululautakunnassa – Ja me, vaikka me olemme vauras, vauras alue, meillä on äh, työttömyyttä, on äh, epätasa-arvoa. Jos äh, tarkastelemme tämän päivän työttömiä, kohdistuvat, työttömyys kohdistuu nuorison ennen. Ei kaikki nuoret ja työ, vaille työtä, vaan ne jäävät työlle, vaille työtä jäävät kouluttamattomat tai heikosti koulutetut. Joskus kun on tullut opiskeluksi ihan väärä ala, niin saattaa nuori jäädä työttömäksi. Mutta jos ajattelee ikääntyviä ihmisiä, ikääntyviä ihmisiä, 50 muuttuvassa, myyttömässä työelämässä huomaavatkin, että heillä on pohjalla vääränlainen koulutus mit, mitä sitten meidän pitäisi tässä tehdä? Pitää kehittää sellainen koulutus, koulujärjestelmä, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja koulutuksen. Nuorille pitää tarjota toinen mahdollisuus, kolmaskin, neljäs jopa, että hankkia uut, oikeanlainen työelämään pätevöittävä koulutus – ja vanhemmille pitää niin ikään taata jonkinlaista koulutusta. Minullakin vaikka 64-vuotias äh, koulutus varmaan tekisi terää. Milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Tämä on yksi unionin suurimpin haasteita. Tämä koulutussäätiö suuntaa työnsä naapurimaihin, kumppanuusmaihin, tulee, jo, jotkut pääsevät joskus unionin jäseniksi, toiset ovat kumppanuusmaiden asemassa. Meille on tärkeää, että ne koulujärjestelmät, joissa työmarkkinaosapuolet usein ovat tärkeinä toimijoina, kehittyvät näissä kyseisissä maissa. Puhutaan vaikka Pohjois-Afrikasta – ei siellä ole siinä kysymys on pelkästään opetuksesta, koulutuksesta ja hyvinvointijärjestelmistä, vaan näillä toimilla on selkeä kytkös demokratiaa. Jos halutaan edistää näiden, niin kuin halutaan edistää en, näiden maiden kehitystä ja hyvää kumppanuutta meidän suuntaamme, se hyödyttää myöskin meitä ja heille, näin ollen heidän tulee sitten kyetä kehittämään tällaisia elämän, koko elämän kestäviä koulutusjärjestelmiä. Näin työllisyys paranee, hyvinvointijärjestelmät kehittyvät ja demokratia vahvistuu, jolloin kaikki voittavat. Ja t- t- tässä kontekstissa ajatellen olin, olin hyvin onnellinen, varsin hyvin otettu, kun minua tähän tehtävään pyydettiin ja e- ehdolle pantiin. Paitsi, että nyt sitten sain elvytetyksi kytkökset parlamenttia nimenomaisesti tähän valiokuntaan. Myöskin sitten huomata, että voivani hyödyntää tätä eurooppalaista ulottuvuutta ja oman kotiseutuni ulottuvuutta. Siis alueen ihan tavallaan ei rajoitu pelkästään Etelä-Ruotsiin, vaan siinä myöskin Tanska, äh, Tanskan suualue, äh, Kööpenhamina ja muut isot kaupungit muodostavat tavallaan yhdenmukaisen, yhtenäisen tällaisen työmarkkina-alueen. Äh, hyvinkin innostuneesti suhtautuisin tähän tehtävään. Kiitos. Käännyn nyt kollegoiden puoleen. Haluaako joku esittää kysymyksiä vieraille, jäsenille? Serkas, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. No es técnicamente una cuestión, es solo... Puheenjohtaja, tämä ei oikeastaan ole pelkästään kysymys, vaan oikeastaan haluaisin osoittaa ainakin jonkinlaista kohteliaisuutta kahdelle ehdokkaallemme ja haluamme välittää myös poissa olevalle tervehdyksen kirjallisessa muodossa. Haluan toivottaa vierat tervetulleeksi parlamenttiin ja haluan kiittää heitä yhteistyöstä. Herra Messier tietää, että olemme lukeneet hänen ansioluettelonsa koordinaattoreiden kokouksessa. Nyt kun näemme hänet, tapaamme hänet ja kuulimme hänen puheenvuoronsa, niin kyse on nimenomaan sitoumuksesta henkilökohtaisella tasolla ja ja ammatillisesta kokemuksesta, joka näkyy myös ansioluettelosta. Totta kai olen tyytyväinen sen vanhan kollega Anderssonin paikalla. Hän on varmaankin tehnyt liiton paholaisen kanssa, kun hän kyllä näyttää paljon nuoremmalta kuin mitä numerot taisivat ymmärtää. Mutta hän on edelleenkin yhtä sitoutunut Eurooppa-työhön, erityisesti nuorten ja heikkosaisten parissa. Hänen työuransa aikana hän on aina ollut sitoutunut käytännönläheisiin asioihin, niin kuin hän itsekin korosti. Olisi hyvä, jos hänen asiantuntijuutensa parlamentissa otettaisiin näin hyötykäyttöön. Varmasti Jan voimme, eh, pystymme tekemään hyvää yhteistyötä ja olen iloinen nähdessäni sinut täällä jälleen. Kun meillä nyt on kolme ehdokasta kolmelle paikalle arvoisa puheenjohtaja, niin eikö olisi helpompaa, jos vaan, vain validoisimme koordinaattoreiden päätöksen, eikä tarvitsisi virallisesti äänestää tästä asiasta? Tämä on vain kysymys. Euh, merci, le coordinateur. Kiitos. EPPn koordinaattori on jo ottanut tämän kysymyksen esille. Se ei tietenkään ole esityslistalla, mutta käsittelemme sitä sitten, kun se eteen tulee. Edustaja Lambert, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. And, and... Kiitos, puheenjohtaja. kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä äh, alustuksista, esityksistä. Äh, olen tietoinen nykyisten äh, asiantuntijoidemme työstä. Minulla on kuitenkin pari kysymystä koskien sitä, että, että oliko jotain merkitystä sillä, että Euroopan parlamentin edustajat ovat siellä parlamentin nimittäminä täällä koulutussäätiön hallintoneuvostossa ainoa erillisjärjestysvirasto, jolla tällainen, jonka suhteen tällainen järjestely on omaksuttu. Ja, ja, ja mitä lisäarvoa te olette asiantuntijoinamme tuoneet tai tulette tuomaan Andersonin tapauksessa ajatellen vaikkapa viraston johtoa, hallintoa, tai sitten missä voitteko vaikuttaa sen äh, toimintaohjelmaan? Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Itse Roa Lambertin kysymyksen hengen mukaisesti haluaisin vielä esittää kysymyksen molemmille. Yksi haluksi äh, hieman kokemuksen liittyen ja, ja toisekseen taas suunnitelmista. Jos hallintoneuvostossa Euroopan parlamentin nimettämiä edustajia. Tietenkin toimitte täysin riippumattomasti. Olen lukenut aiheeseen liittyvän äh, tekstin, joka on siis säätiön äh, voimassa olevista säännöistä äh, löydettävissä. Riippumattomuus on siis välttämätöntä Samanaikaisesti äh, mielestäni, kun puhumme sosiaalisista äh, kysymyksistä, niin voi aivan äh, julkisesti todeta olevani turhautunut. Nimittäin olen sitä mieltä, että jos haluamme vetää voiton kotiin ja, ja käyttää ajatuksiamme, kokemustamme hyödyksi, siis suhteessa siihen, mitä tänä päivänä paljon pidetään esillä, nimenomaan rahoitus- ja talouskysymyksiä. Jos me haluamme siis painottaa sosiaalista puolta, mielestäni meidän on tietenkin perustettava työmme myöskin tutkimuksiin ja, ja tieteellisen taustan, mutta kun asiantuntijat toimivat yhtäällä ja poliitikot toisaalla, niin tämä yhtälö ei toimi. On vaikea edellyttää odottaa sitä, että poliitikot perustaisivat toimintansa asiantuntijoiden tuntemukseen ja tietämykseen. Ja toisaalta kuitenkin ymmärrän, että säätiössä painotetaan asiantuntemuksen merkitystä ja, ja todeta niin ikään, ettei olla valmiita ottamaan ohjeita tai ylipäätään määräyksiä politiikoilta, joten jollakin tavoin tilanne on hankala. Me tarvitsemme asiantuntemusta, mutta me saa unohtaa kuitenkaan poliittistakaan puolta. Minulla oli mahdollisuus muistaakseni Torinossa – ei vaan Dublinissa käsitellä asiaa. Pyysin tukea ja apua erilaisten poliittisten pakettien ja, ja suunnitelmien evaluointi. Ja tässä hengessä nyt mietinkin, pitäisikö säätiön sääntöjä – mahdollisesti muuttaa, jotta vuoropuhelu voisi olla hedelmällisempää ja jotta Euroopan parlamentti pystyisi myöskin ikään kuin myymään omia ajatuksia. Mehän emme sinänsä suoraan pysty esittämään mitään kysymyksiä säätiölle. Tiedän, että tämä on sääntöjen vastaista, mutta otan sen kuitenkin esille kysymyksenä. Ja sitten toiseksi se, miten näet, minkälaisena näette säätiön toimintamallin. Onko riitt- mielestäni riittävästi vapautta rakentaa sekä tieteelliseen että myöskin poliittiseen <clears throat> tietoon perustuvat toimintamallit? Onko meillä riittävästi mahdollisuuksia käyttää asiantuntemustanne hyväksi? Nämä kysymykset ovat tärkeitä erityisesti meille, mutta varmasti myöskin säätiön kannalta on hyvä pohtia näitä seikkoja. Käydäänkö asiat nyt samassa järjestyksessä? No niin, eli herra Miser ensimmäisenä. Madame la Présidente. Puheenjohtaja, sääntöjen muuttaminen, enpä usko. Me tiedämme, että tämä on kompromissiteksti, joka oli vaikea saavuttaa, eli ei pidä sitä muuttaa. Ja se mahdollistaa monien asioiden toteuttamisen. Vierailut, joita parlamentti on tehnyt ja te olette tehnyt parlamentin mukana säätiön osoittaa, että olemme täysin valmiita vastaamaan sekä virallisiin että epävirallisiin pyyntöihin. Mitä sitten tulee asiantuntijuuteen, jota voisimme tarjota teille? Aivan niin kuin sanoitte, ja mainitsin itsekin sen, että tilanne on hieman kahtia jakautunut. Toisaalta me olemme riippumattomia asiantuntijoita, meillä ei ole mandaattia noin virallisesti, mutta kollegoiden kanssa olemme pyrkineet löytämään, toki aina voidaan parantaa, mutta olemme pyrkineet löytämään oikeanlaisen tasapainon kun hallintoneuvostossa olemme. Ja totta kai haluamme kuunnella parlamenttia tarkalla korvalla. Seuraamme keskusteluja, huolenaiheitanne, joita teillä on, ja tietysti prioriteettejakin. Sosiaalirahaston prioriteettiasettelu on äärimmäisen tärkeää ja mielenkiintoista. Totta kai parannus on mahdollista. Me teemme raportin siitä, mitä säätiössä tapahtuu, millä tavalla ohjelmia toteutetaan ja arvioidaan. Hallintoneuvostossa, koulutussäätiössä komissiolla on keskeinen rooli. Sehän näitä pyyntöjä esittää. Kuitenkin olimme sellaisessa tilanteessa, jossa merkittävällä tavalla prioriteetteja voidaan viilata ja täsmentää. Olen osallistunut pienen työryhmän työhön, jossa on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tavoitteita määritelty. Ja aivan niin kuin totesitte, täytyy keskittyä myös talous- ja rahoitusalan asian tuntemukseen ja e, inhimillisiin resursseihin, työmarkkinoiden toimimiseen, koulutuspolitiikan toimintaan horisontaalisella tavalla. Naapurimaissa ja kumppanimaissa eh, on valtavat haasteet. Onpa sitten kyse maahanmuutosta, yritysten siirtymisestä muualle ja niin edelleen. Se, että aivan suoraan osallistutaan komissio, eh, anteeksi, säätiön työhön ja ollaan mukana tietysti joustavasti, joustavalla tavalla. Minä itse olen osallistunut Tunisian hallituksen tukena erilaisiin hankkeisiin säätiön kautta ja parlamentin äh, kannalta voisi olla, että tätä kautta löytyisi hyödyllistä työ, tietoa. Sääntöjä ei pitäisi muuttaa, mutta kenties äh, käyttömahdollisuuksia pitäisi tehostaa. Ja sitten herra Andersson. Firstly, thank you for the kind words. Kiitoksia ystävällisistä äh, sanoista Jean Lambertin ja, ja, ja puheenjohtajan äh, kysymykset liittyvät toisiinsa. Jos Euroopan parlamentti äh, nimittää jonkun asiantuntijan jonnekin, saa, koituuko parlamentille jotakin hyötyä siitä – No tavallaan siitä ainakin näin pitäisi olla, jos joku asiantuntija nimitetään. Silloin meidän pitää pitää tietysti yhteyttä keskenämme ja voimme keskustella keskenämme ja minä, minä kuuluu seurata, miten, miten Euroopan parlamentissa asia, meitä koskevista asioista puhutaan ja sitten kytkeä sen sitten tai ammentaa siitä sitten omaan hallintoneuvostotyöhön ja niin vastaavasti toisinpäin hallintoneuvostossa käytyä keskustelua voi sitten taas välittää teille ja saada sitä jotain reaktioita teiltä, olemmeko menossa ihan hakoteille tai olemmeko oikealla asialla. Kuten totesitte, ääni, äänioikeutta meillä hallintoneuvostossa ei ole, mutta se, toki meillä on, meillä on panos ilman, äh, ilmankin, äh, jos asiasta on kiinnostunut ja innostunut ja siihen, äh, siihen paneutuu ja esiintyy aktiivisesti, niin varmasti siitä hyvää koituu. En tiedä vielä säätiön toimintaohjelmasta kovinkaan paljon. Olen ollut pikaisissa kontaktissa ETFn e-, e EDFään, eli on, minulla on luvattu ma- mahdollisuus ö, tutustua ö, säätiön toimintaan. Muussa tapauksessahan ei koko hallintoneuvostossa istumisesta juurikaan ei ole mitään hyötyä, eikä se ole mahdollistakaan. Ja kunhan sen, ö, se, se tieto minulla on ja, ja, ja ja kunhan olen perehtynyt hallintoneuvoston toimiin, mieluusti sitten palaisin tänne kertomaan ja saamaan vähän palautetta siitä, että, että olemmeko teemmekö järkeviä asioita, olisiko, olisiko syytä käynnistää jotain uusia hankkeita kenties vai riittävätkö nykyiset ja ovatko ne me voisimme ottaa neuvostossa, hallintoneuvostossa esille jonkun hyvän hankeidean, joka meistä olisi toteutettavissa. Eli siis jos äh, jotain niin kutsuttuja asiantuntijoita sinne nimitetään, niin kyllä niistä jokin hyötykin sitten kieltämättä pitäisi olla. Äh, ja, ja tällä tavalla juuri nimenomaan tämä valiokunta sen hyödyn saajana voi olla tässä. Kiitokset, äh, kiitokset kaikesta siitä, että olette näin käytettävissämme. Uskoakseni mitä ongelmaa päivän viimeisen esityslistan kohtaan liittyen ei näillä näkymin ole. Niin kuin tiedätte, EPP ja eh, sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattorit ehdottivat, että koulutussäätiön hallintoneuvoston jäsenet ehdotte, eh, asetettaisiin eh, toimen toteamalla asia. Meillä on kolme paikkaa ja kolme ehdokasta. Ja olen varsin luottavaisella mielellä. Uskon, että toimisitte hyvin aktiivisena hallitusneuvoston jäseninä ja toivotankin sosiaali- ja työllisyysasian valiokunnan nimissä onnea ja menestystä toimessanne. Olemme menossa tänä vuonna Torinon vierailulle. Ja, ja tässäkin hengessä odotan mieluusti jatkoa. Onnittelut. Nous en avons terminé avec ce point. Tämä, ää, tämä esitys, kohta saatiin näin käydyksi läpi. Seuraava kokous on 13. päivä helmikuuta kello 19 Strasbourgissa ja kokous päättyy tähän.